Good morning, colleagues. Um, and... Hyvää huomenta, kollegat. Yritän aloittaa ajoissa. Kokoukset tuppaavat alkamaan myöhemmin ja myöhemmin, mutta en oikeastaan halua tuohon trendiin ollenkaan lähteä. Niiden kollegoiden hyväksi, jotka ovat aina ajoissa, niin haluamme aloittaa ajoissa. Mehän tiedämme, kaikki, ketä te olette, jotka olette täällä aina ajoissa. Kohta 19 tänä aamuna on toimintakertomuksen esittely 2013-2015 ja työohjelma 2016-2018. Clara Köhra on täällä. Hän edustaa siis valvontakoordinointiryhmää. Haluaisin toivottaa hänet tervetulleeksi ja sanoa, että hän esittelee ensimmäisen kertomuksen tästä ryhmästä, joka asetettiin, jotta voitaisiin huolehtia koordinoinnista, siis kakkosen valvonnasta, kansallisten tietosuojavaltuutettujen ja Euroopan tietosuojavaltuutetun toimesta. Tämä on erityisen tärkeää, kun me odottelemme myös siis kakkosen oikeusperustan muutosta – Gerera puhuu myös ensi vuosien työohjelmista. Annan hänelle heti puheenvuoron ja sitten jäsenille, jotka haluavat puheenvuoron käyttää. kerran tervetuloa teidän puheenvuoroon. Thank you, Mr. Chair. First of all, let me thank you the invitation. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos kutsusta tulla paikalle kertomaan koordinointiryhmän työstä. Tietosuojaviranomaiselle on tärkeää, että Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta ovat kiinnostuneita tietosuoja-asioista erityisesti näinä kriisiaikoina. On aivan elintärkeää puolustaa kansalaisten perusoikeuksia ja myös oikeusvaltiota. Eli kiitos vielä kerran kutsusta. Valvonnan koordinointiryhmä on valvontaviranomainen Euroopan tasolla tietosuojan osalta. Olemme toimineet yli 20 vuotta. Varmistamme sen, että Schengenin tietojärjestelmässä noudatetaan tietosuojaa. Meillä on laajasti kokemusta tältä alalta. Sissin toinen sukupolvi käynnistyi huhtikuussa 2013 ja meillä on uudet äh, oikeudelliset puitteet. Meillä on 2006 vuoden asetus ja päätös vuodelta 2007 tässä pohjana. Tältä pohjalta sis on saanut uusia ominaisuuksia ja myös vahvemmat tietosuojasäännöt. Näistä haluaisin korostaa suhteellisuusperiaatteen merkitystä silloin, kun kyse on ilmoituksista, varoituksista henkilöiden suhteen. Tämä on tärkeä velvoite. Toinen seikka, tarve arvioida ja perustella aina silloin, kun tällainen varoitus täytyy uusia ja kun se koskee pidempää ajanjaksoa. Ja lopuksi on määritelty määräajat rekisteröitävien osalta silloin, kun kyse on heidän oikeuksistaan ja niiden harjoittamisestaan. Nämä ovat uusia sääntöjä tietosuojassa, tietosuojan osalta, jotka ovat hyvin tervetulleita. Meillä on myös uusi tietosuojamalli ja uusi rakenne, jossa ovat mukana kansalliset valtuutetut ja viranomaiset. Tämä ryhmä on yhteistyöryhmä sekä kansallisten että eurooppalaisten tietosuojaviranomaisten kesken hankkeen ja tarkoitus on varmistaa koordinoitu valvonta. Ryhmän piti tehdä hyvin tärkeitä valintoja tänä vuonna työmenetelmien suhteen. Meillä on siis 30 jäsentä ja kolme tarkkailijaa ryhmässämme. Yritämme toimia joustavasti, jotta voimme olla myös tehokkaita Käytämme mielellämme verkkoviestintää ja sähköposteja tiedonjakoon. Olemme myös perustaneet alaryhmiä tiettyjen kysymysten käsittelyyn. Näin voimme käydä syvällisempää keskustelua ja tehdä työtämme tehokkaammin. Yritämme löytää myös synergiaa muiden tietosuojakoordinointiryhmien kanssa silloin, kun kyse on Schengen-kysymyksistä, esimerkiksi VIS- ja Eurodac-ryhmien kanssa – yritämme järjestää kokouksia myös ajan ikään kuin ajoittain ne sillä tavalla, että ne ovat peräkkäin, niin että voimme myös hoitaa kaikkien elinten yhteistyötä tällä tavalla. Haluaisin viime vuosilta korostaa paria päätoimintalinjaa. Ensinnäkin käsittelemme erityisiä kysymyksiä, jotka liittyvät joihinkin tapahtumiin tai joita kansalliset tietosuojavaltuutetut ovat nostaneet esille. Taikka sitten perehdymme sellaisiin tapahtumiin, jotka vaativat välitöntä toimintaa. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä oli ensimmäisiä tapahtumia tanskalainen hakkerointitapaus. Tanskan viranomaiset raportoivat tästä tapauksesta. Kyseessä oli hyvin suuri tietosuojamurto ja tietosuojariski. Tämä murto käsiteltiin Tanskan sisäisesti viranomaisten toimesta. Viranomaiset seurasivat tilanteen käsittelyä ja viime vuonna johtopäätökset sitten lopulta esiteltiin tästä tutkimuksesta. Myös komissio ja perustettu ryhmä tätä käsittelivät. Siellä olivat edustettuna Euroopan tason tietosuojaviranomaiset, lisän edustaja ja kansalliset viranomaiset. Tietosuojaviranomaiset eivät välittömästi olleet tässä mukana, mikä oli tietenkin harmi, koska tällainen murto yhdessä jäsenvaltiossa vaarantaa kaikkien jäsenvaltioiden tietosuojan. Joka tapauksessa ryhmä toimi sillä tavalla, että pystyimme olemaan tarkkailijoina tässä luodussa työryhmässä. Kansallisella tasolla osallistuimme työhön, ryhdyimme toimiin, ilmoitimme myös tietosuojan viranomaisille tästä tutkimuksesta ja siitä, mitä on tehty ja mitä tälle tapaukselle sitten tehtiin ja olivatko kaikki turvajärjestelyt kunnossa. Tämä toteutettiin koordinoidusti. Tämä oli siis suuri tapaus, ikään kuin ensimmäinen suuri tapaus, joka tämä ryhmä joutui käsittelemään. Kaksi vuotta seurantavaihe kesti. Nyt emme ole saaneet lisätietoja enää tästä. Emme tiedä, kuinka laaja loppujen lopuksi tämä murto oli. No sitten muun tyyppi tyyppistä toimintaa, jota me toimivaltuuksien puitteissa teemme. Annamme tulkintoja lainsäädäntöpuitteista silloin, kun sitä pyydetään. Jos erityisiä ongelmia ilmenee, niin yritämme löytää sitten ratkaisuja näihin yhteisiin ongelmiin. Annamme myös lausuntoja. Schengen jäsenvaltioiden hotellilistauksista, listoista tietyssä jäsenvaltiossa tämä tapahtuu ikään kuin oikeudellisten puitteiden sivussa. Olemme todenneet, että tämä ei oikeastaan kuulu viranomaisille. Kyseessä on rajoitteet, jotka liittyvät toiminnan tarkoituksiin ja tavoitteisiin. Europol ottaa käyttöön yhtenäistä auditointi, ja tarkastusjärjestelmää. Ja myös me haluamme pääsyn siis järjestelmään ja olemme analysoineet, voisiko tämä olla mahdollista. Olemme eh, tehneet tästä jo ensimmäisen analyysin, mutta mehän, me, mehän emme ole tässä ainoita toimijoita. No sitten toinen toimintalinja on hieman rakenteellisempi, joka liittyy kysymyksiin, joita täytyy työstää pidemmällä aikavälillä. Tämä oli keskeistä työtä, jota olemme viimeisten kahden vuoden aikana tehneet. Olemme kehittäneet yhteistä auditointipuitteistoa. Niin kuin tiedätte, SISin oikeudelliset puitteet vaativat sitä, että meillä on kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla tietosuojaviranomaiset, jotka aina joka neljäs vuosi toteuttavat auditoinnin ja käyttävät kansainvälisiä standardeja. Tämäkin on juridinen vaatimus Eurodakin ja SIS-järjestelmän osalta. Me olemme perustaneet yhteisen auditointipuitteiston, joka voisi toimia viitteenä kaikille kansallisille viranomaisille ja Euroopan tason viranomaisille tässä tehtävässä. Tämä yhteinen puitteisto ei tietenkään ole pakollinen, mutta se olisi hyödyllinen jos, silloin kun tietosuojavaltuutetut tekevät kansallisia tarkastuksiaan. Näin voidaan myös saada vertailukelpoisuutta tulosten välille niin, että lähestymme asioita samalla tavalla. Tämä yhteinen puitteisto koostuu kahdesta osasta. Toinen on turvallisuusmoduuli ja toinen liittyy ilmos, ilmoituksiin, varoituksiin. Tämä on oikeastaan perusta järjestelmässä. Voimme myös luoda uusia malleja vuosien varrella. On mahdollista siis lisätä äh, moduleita tähän yhteiseen puitteistoon. Näitä toimia siis olemme varsin pitkään työstäneet, lähestulkoon kaksi vuotta, mutta on hyvin tärkeää tukea kansallisia viranomaisia, kun ne täyttävät oikeudellisia äh, velvoitteitaan. Haluamme myös oikeudellisten puitteiden äh, yhtenäistä soveltamista. Tämä on sellaista työtä, josta myös Eurodac ja VIS-järjestelmä hyötyvät. Kyseessä on synergia, jota voimme saada näin aikaiseksi. Ja vielä lopuksi yksi työsarka, joka on loputon työsarka, nimittäin tietoisuuden lisääminen suuren yleisön keskuudessa. Me kaikki tiedämme, että on aivan oleellista – että ihmiset ovat tietoisia oikeuksistaan niin, että he voivat niitä toteuttaa. Jos he eivät tiedä oikeuksistaan, niin eivät he niitä myöskään voi toteuttaa. Tämä on tärkeää työtä, jota olemme paljon tehneet ja sitä aina vain jatkamme. Niin kuin sanoin, tämä on loputon työsarka. Koordinointiryhmä on antanut myös ohjeistusta Schengen-järjestelmästä, jos tiedotetaan ihmisten oikeuksista. Siellä on myös luku, joka käsittelee kaikkia jäsenvaltioita ja sitä, miten näistä jäsenvaltioista on pääsyjärjestelmiin. Mehän tarjoamme tietoa myös viranomaisille. Onko sitten kyseessä maksullinen tieto, millä kielillä tietoa voidaan saada – miten voidaan tehdä valitus esimerkiksi tietosuojaviranomaisille. Tilannehan vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen ja oppaasta löytyvät kaikki tiedot kaikkien eri jäsenvaltioiden osalta. Meillä on myös nettisivut. Nämä tiedot löytyvät myös kansallisten tietosuojavaltuutettujen nettisivujen kautta. Ihmiset voivat siis valita, missä jäsenvaltiossa haluavat oikeuksiaan toteuttaa. Oppaasta tehtiin ensimmäinen versio 2014 ja sitten päivitetty versio saatiin vuonna 2015. Siinä otettiin mukaan myös yhdistynyt kuningaskunta. Tietoisuuskampanjassa olemme seuranneet myös komission käynnistävää tiedotuskampanjaa yhdessä, yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa. Katsoimme, miten kansallisesti materiaalia levitetään – ja yhdessä tietosuojan viranomaisten kanssa käytimme nettisivujamme siihen, että tätä tietoa saadaan välitetyksi entistä useammalle ihmiselle. Haluaisin korostaa hyvin tärkeää työtä, jota olemme tehneet, jotta voisimme säilyttää Schengenin valvonnan koordinointiryhmän arkistot Kyseessä on tietosuojan historia Euroopassa, eli neuvostolla oli tämä nettisivu hoidettavanaan, mutta kun mandaatissa muutoksia tapahtui, niin neuvosto ei voinut tätä työtä enää jatkaa. Yritimme yhdessä löytää ratkaisun ja saimme sitten hyvän sitoumuksen Euroopan tason tietosuojavaltuutetulta ja nyt meillä on Firenzen arkistossa myös osuus meidän tiedoillemme. Tutkijat pääsevät siellä käsiksi 20 vuoden arkistoihin tietosuojan alalta. Lähitulevaisuudessa ryhmä totta kai seuraa ehdotuksia siis kaksi järjestelmän uudistamiseksi ja myös tietojärjestelmien yhteen toiminnasta, joka myös sisältää siis järjestelmän. Tällä on vaikutuksia, valtavia vaikutuksia ihmisten elämään. Totta kai olemme käyneet jo ensimmäisen näkemysten vaihdon komission tiedonannosta, joka liittyy yhteis, yhteensopivuuteen Mehän emme voi mitään virallista lausuntoa antaa. Meiltä ei virallisesti tällaista lausuntoa pyydetä tästä aiheesta. Toki voimme antaa oma-aloitteisesti oman kantamme tiettäväksi. Me edelleenkin keskustelemme aiheesta. Lopullista kantaa ei ole vielä saatu. Näkemysten vaihtoa on käyty. Meillä on hieman epäilyksiä ehdotuksen suhteen. Jos minkälaisia riittäviä turvalausekkeita ei ole, niin tiettyjä huolia kyllä on. Huolia on esimerkiksi suhteellisuuteen ja tarpeellisuuteen liittyen. Ja myös on tarpeen perustella, miksi tällaisia valintoja tehdään. Kahden vuoden aikana Jatkossa keskitymme käyttäjien järjestelmään pääsyn. Kuka, kenellä on pääsyjärjestelmään, missä tarkoitus, tarkoituksessa, analysoidaanko kansallisesti esimerkiksi sisäänlokauksia. Tämä on yksi työmme keskittymispisteistä. Arvioimme sitä, mitä kansallisella tasolla tehdään. Siis käyttäjät koostuvat pääasiassa viranomaisista, monista viranomaisista, eli monet ihmiset eh, omaavat pääsyn tähän järjestelmään, joten on hyvin tärkeää valvoa myös tätä pääsyä, jotta väärinkäytöksiä ei pääse tapahtumaan. Työohjelmassamme on myös mukana eh, artiklan 24 mukaisten ilmoitusten, varoitusten arviointi. Nämä henkilövaroitukset muodostavat noin 90 prosenttia SISin ilmoituksista, varoituksista. On näin ollen tärkeää selvittää, mitkä ovat kansalliset kriteerit näiden tietojen sisällyttämiseen. Nythän meillä on uusi velvoite ottaa huomioon suhteellisuusperiaate. Pitäisikö Schengenin sisällyttää tulokielto henkilön kohdalta, jonka viisumi on umpeutunut kaksi päivää aikaisemmin, taikka henkilö, joka on tuomittu vaikkapa huumekaupasta, kohdellaanko häntä samalla tavalla kuin edellä mainittua, ovatko ne tilanteet samanlaisia, tulisiko kohtelun olla samanlaista, miten suhteellisuusarvio on toteutettu kansallisesti viranomaistoimin. Tätä me pyrimme nyt selkeyttämään. kaikkihan totta kai liittyy myös kansalliseen lainsäädäntöön. Tämäkin on yksi ongelmakenttä, jota joudumme selvittämään. Tämä on yksi työmme tavoitteista. Tarkoitus on myös tehdä tutkimus tiedon säilyttämisajoista näiden varoitusten osalta. Suurin osa ilmoituksista ja varoituksista säilyy järjestelmässä kolmen vuoden ajan. Ne voidaan sitten vielä uusia, uusia ja uusia. Kokemus kertoo, että automaattisesti. Näitä ilmoituksia on uusittu ilman minkäänlaista pohdintaa. Nyt määräykset sanovat, että tapauskohtaisesti arvio on tehtävä näistä uusinnoista ja on perusteltava uusinta päätös. Tämä on tietosuojan näkökulmasta keskeinen seikka. Aiomme tehdä tutkimuksen myös tästä ilmiöstä. Työstämme myös parhaiten käytäntöjen käsikirjaa tai koostetta. Tämäkin on tärkeää työtä. Olemme havainneet, että monet jäsenvaltiot ovat leikanneet budjettejaan ja menojaan. Haluamme tietää, missä määrin nämä leikkaukset, nämä vähennykset ovat saattaneet vähentää heikentää kansallisten tietosuojaviranomaisten suoriutumista tehtävistään. Onko siellä vielä kapasiteettia vai onko kapasiteetti jo pienentynyt näiden leikkausten takia? Kenties vähemmän tarkistuksia, kenties vähemmän henkilöstöä. Tämähän liittyy myös viranomaisten riippumattomuuteen. aiomme arvioida tilannetta, mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu. Kiitos. Very much, Mrs. Garrett. Kiitos oikein paljon, Rogera. Hyvin mielenkiintoista. Yksi kysymys heti alkuun. <clears throat> Mainitsitte Tanskan hakkerointitapauksen ja sen, että yksityiset yritykset olivat tässä mukana tässä tapauksessa. Puhuitte tästä alustuksenne alkupuolella ei puhuttu niin paljon siitä, mitä tällaisissa tapauksissa voidaan tehdä. Näin voi käydä nyt useammassa jäsenvaltiossa. Ja ongelmana on se, että on ulkoistettu toiminta, otettu yksityisiä yrityksiä mukaan. Minkälaisia, minkälaisia toimia toteutetaan, jotta voidaan turvata tällaisessa tilanteessa, mitä tehdään muissa maissa, kun tämä hakkerointi tapahtui, koska yksityisiä yrityksiä oli tässä mukana, eikä tässä ole oikein kunnollista tilivelvollisuusrakennetta. Ja ensimmäisen puheenvuoron sai jäsenistä edustaja Sippel. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset tästä hyvin yksityiskohtaisesta, yksityiskohtaisesta katsauksesta työhönne ja tulevaisuuden haasteisiin. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä lausunnostanne. Sanoitte, että tänä päivänä, kun kerätään yhä enemmän tietoja on tärkeää suojella kansalaisten oikeuksia ja tietosuoja on tähdellinen asia tässä. Kun nyt muistan kaikki nämä, muistan aina kaikkia näitä yksityiskohtia, joista puhuitte, niin yritän keskittyä muutamiin seikkoihin. Puhuitte arvioinnista ja siitä, että jotkut asiat täytyy perustella jo liian paljon esimerkiksi kerätään tietoja tai niitä varastoidaan liian pitkän aikaa. Voisitteko antaa jonkun esimerkin siitä, miltä tällainen perustelu voitaisiin näyttää, mitä argumentteja voitaisiin käyttää tietojen varastoajan pidentämiseksi tai tietojen keräämiseksi yleensä? Toiseksi, kun puhutaan tietojen hakeroinnista, nyt ei enää puhuta tietosuojasta, vaan tietoturvallisuudesta – Minusta vaikuttaisi siltä, että joillakin aloilla tietoisuus tietoturvallisuudesta on tärkeää, koska tässä haasteet ovat aina uusia ja järjestelmiä täytyy jatkuvasti parantaa ja päivittää. Ja tässä on avoin vielä liikkumavaraa tälle. Onko teillä erilaisia näkemyksiä eri viranomaisista eurooppalaisella ja kansallisella tasolla? Ovatko viranomaiset tietoisia tästä ongelmasta? Sanoitte, että jos yhdessä maassa on yksi ongelma, niin kenties kaikkien muidenkin maiden kansalaisten tiedot ovat silloin vaarassa. Tämä on tärkeää ja vielä tärkeämpää on se, kun puhuitte tietokantaan pääsystä sanoitte, että täytyy varmistaa se, että kuka hitossa haluaisin sanoa jopa näin, että kenellä kummalla on pääsy tähän tietokantoon, miten voidaan valvoa sitä, ketkä kaikki tarkastelevat näitä tietoja. Haaste saattaa entisestään vaan kärjistyä, kun nyt puhutaan eri tietokantojen yhteen toimivuudesta. Tässä mielessä haluaisinkin kuulla teiltä, onko tässä vaiheessa olemassa yhteistyötä eri toimijoiden, eri henkilöiden välillä, jotka työskentelevät eri virastoissa? Ja onko teillä mahdollista, kun olette osa korkean, työry, korkean tason työryhmää, millä tavalla tämä yhteen toimivuus pitäisi tulevaisuudessa järjestää? Mainitsitte myös, että suuren yleisen tietoisuutta täytyy lisätä. Jos ihmiset eivät tunne oikeuksiaan, he eivät voi myöskään vaatia niiden täyttämistä. Vaikuttaako teistä siltä, että kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikkien viranomaisten taholta löytyy valmiutta työstää tätä kysymystä vai onko tässä tiettyjä viivästyksiä, koska kyllä, tuota vieköön, suuren yleisön tietoisuuden lisääminen saatetaan nähdä lisätyönä ja lisätaakkana. Minkälaista kokemusta teillä siis on tästä? Ja lopuksi vielä te mainitsitte, että nyt vihdoin arvioidaan niitä hälytyksiä, joita järjestelmässä, järjestelmästä tulee. Kysymykseni on, että millä tavalla arvioisitte tulevaisuuden tarvetta koulutustarpeita tässä. Thank you so much, Chair. Carlos. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin Sipelin tavoin kiitellä kerran tästä alustuksesta. On hienoa nähdä hyviä esimerkkejä yhteistyöstä jäsenvaltioiden kesken. Se on keskeisen tärkeää, kun puhutaan siis kakkosesta Tarvitaan kansallisten viranomaisten erityisosaamista ja teidän tietoa operationaalisista asioista, jotta pystytään valvomaan, valvomaan sitä, mikä on mielestäni kaikkein parhaiten toimiva keskitetty järjestelmä. Kansallisia tietosuojasääntöjä on kunnioitettava, mutta Schengenin tietojärjestelmän on myös oltava tarkoituksen sopiva. Siis siis on näin hyötyä vartiolaitokselle ja poliiselle. Nyt tämä valvontaryhmä valvoo myös vissiä eurodakkeja ainoastaan sissiä. Minulla olisi kolme kysymystä. Ensinnäkin, edustaja Sippel puhuikin jo tästä aiheesta. Kohta saamme ehdotuksen sissin oikeusperustan uudelleen tarkastelusta. Samanaikaisesti komissio on luonut korkean tason työryhmän yhteentoimivuudesta ja tietojärjestelmistä. Ensimmäinen kysymykseni on melko yksinkertainen. Onko ryhmää kuultu näissä menettelyissä? Toinen kysymys. Halusitte raportoida kansallisista kriteereistä, jotka koskevat kuulutuksia ihmisistä, joilta on kielletty maahan pääsy. Vähän aikaa olen puhunut siitä, että on suurempi tarve harmonisoida nämä kriteerit, mutta muut myös. Esimerkiksi kulutukset ihmisistä, joita When do you pretend to deliver this report? jotka ovat tarkkailun alla tai seurattavana. Ehdotus siis kakkosen tarkastamisesta pitäisi esittää varhaisemmassa vaiheessa ensi vuonna. Lopulta puhuttiin tarpeesta arvioida siitä, voivatko ilmoitukset olla vielä <clears throat> kolmen vuoden jälkeen voimassa. Viime vuosina tämä on toteutettu automaattisesti. Tietosuojaongelmaa ei ole, jos automaattisesti jatketaan tämän kuulutuksen kautta, joka on jo järjestelmässä. Miten tämä nyt toteutuu? Onko tämä komission tehtävä vai ulkoistetaanko tämä kansallisille tietosuojaviranomaisille? Arvioidaanko kaikki nämä kuulutukset vai arvioidaanko kohtaisesti satunnaisotannan pohjalta? Tämä on hyvin tärkeä ongelma, miten se aiotaan ratkaista. Kiitos. Kiitos paljon, Carlos. Hyviä puheenvuoroja molemmat Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole tällä hetkellä, joten... Ai anteeksi, komissio saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin voisin aivan lopuksi käyttää oman puheenvuoroni, kun Rova kerran puhunut, mutta minä voin äh, vain lyhyesti sitten kertoa, että mitä on SISn suhteen viimeisten kolmen vuoden aikana tehty tietosuojan osalta. Näin. Te puhua nyt, jos haluatte, ja sitten Roy kerran voi vastata kaikkiin kysymyksiin ja puheenvuoroihin. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Esittelen itseni. Olen Susanna Jansen. Olen yksikön päällikkönä Schengenin tietojärjestelmä yksikössä. Teemme yhteistyötä Rova Gerran ja siis kaksi koordinointiryhmän kanssa. Kolme vuotta on tehty jo tätä yhteistyötä. Ja samoin teemme myös koko tietosuojayhteisön kanssa yhteistyötä tässä. Me tunnustamme sen merkityksen, joka on perusoikeuksien suojelulla ja tietosuojalla, ja erityisen ottaen huomioon suhteellisuusperiaatteen, siis järjestelmän käytössä. Järjestelmä on erittäin tärkeä ja toimiva jäsenvaltioissa rajavalvontatoiminnassa. Nyt kun toinen sukupolvi on käynnistetty tässä, niin tietosuoja sai entistä tärkeämmän aseman kuin aikaisemmin, ja tämä johtui myös tästä Tanskan tapahtumasta. Tämä tapahtui siis kakkosen edeltäen, siis ykkösen aikana kyllä, mutta tietojärjestelmä on niin vahva kuin sen heikoin lenkki on. Meidän ei pidä tarkastella pelkästään keskusjärjestelmää tässä, vaan koko järjestelmän turvallisuutta ja valmistella kokonaisturvallisuusarvio, mukaan lukion eu e lisa tässä, samoin kuin jäsenvaltiot. Tässä mielessä tärkeässä asemassa on Schengenin arviointi e, menetelmä. Siinäkin turvallisuutta painotetaan vahvasti. me tarkastelemme tietojen turvallisuutta ja fyysistä turvallisuutta, samoin kuin asiakirjoja tässä. Tämä on tällainen Schengenin arvioinnin osa-alue, joka viides vuosi kaikki jäsenvaltiot arvioidaan. Yksi osatekijöistä on se, missä määrin jäsenvaltiot ulkoistavat menettelyjä NCCissä siis, siis, ja onko tämä ulkoistusprosessi asianmukaisesti valvottua jäsenvaltioiden toimesta, hallituksen ja vastaavien viranomaisten toimesta ja vaikka se olisi ö, ulkoistettu, onko tehty turvallisuusselvitys niistä tahoista, jotka ö, toteuttavat tätä toimintaa ja yksityistä yrityksistä, jotka sitä tekevät. Tämän asian osalta siis on paljon toimintaa. Toinen tärkeä yhteistyömuotomme on tiedon laadun parantaminen. Tämähän liittyy tietosuojaan. Vain hyvänlaatuinen tieto on sellaista, jonka avulla kenttätoimijat voivat tunnistaa henkilöitä. Ja me olemme myös yhdessä Ulisan kanssa kehittäneet menettelyä niin, että meillä on keski, keskitetty tieton, tiedon laadun valvonta. Tämä on tällainen jatkuva prosessi. eu lisää 3. heinäkuuta ensimmäisen raportin julkaisi tästä ja tämä on sekä tarkastellaan myös komissiossa. Tämän lisäksi me annamme oikeudellisia tulkintoja jäsenvaltioille tietojen käyttöoikeuksista. Oli tärkeää selvittää jäsenvaltioille se, että tiet, henkilöt, joista on kerätty tietoja, voivat vaatia tietoa jokaiselta jäsenvaltiolta. He voivat vaatia siis oikeuksiensa toteutumista missä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiossa konsulaatissa. He voivat esittää tämän tietopyynnön. Jäsenvaltion täytyy vastata, vaikka kysymyksessä ei olisikaan mikään kuulutus. Ja jäsenvaltio täytyy sitten tässä kuulla muita. Me myös tunnistimme tässä, että tässä, ongelma, joka liittyy näihin määräaikoihin, kymmenen vuotta on liian pitkä määrä aika tietojen vanhentumisella eritoten, kun otetaan yksi erityisluokka tässä, eli luottokortit. Me vähensimme, pienen, lyhensimme jo tämän ajan yhteen vuoteen. Meidän täytyy miettiä myös oikeudellisia seikkoja tässä ja täytyy pohtia tätä kymmenen vuoden määräaikaa tuotteiden osalta, onko tämä suhteellinen enää. En puhu henkilöistä, vaan esimerkiksi juuri autoista, autojen rekisterikilvistä ja niin edelleen. Niistäkin löytyy henkilötietoja, vaikka kysymyksessä olekaan itse henkilö. Me teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa, osallistumme kaikkiin teidän kokouksiinne ja olemme erittäin iloisia tästä yhteistyöstä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorosta. Siitä oli kovasti meille apua. Rogera, pyytäisin vastaamaan kahden kollegan kysymyksiin. Siinä oli varmasti keskeisimmät valiokunnan kannat. Olkaa hyvä. Start with the... Kiitos puheenjohtaja. Lähden liikkeelle tuosta Tanskan tapauksesta. Kuten sanoitte, ulkoistamiseen liittyy toki ongelma. Ei se ulkoistaminen ole sinänsä se ongelma, vaan se, miten ulkoistamista valvotaan. Se, mitä Tanskassa tapahtui erityisesti, ja tässä Tanskan tietosuojaviranomainen löysi nämä tiedot. Eli ei valvottu mitä ulkoistetun palvelun tarjoaja toteutti. Ja sama taho hoiti siis kakkosen tietoja ajokortti- tai verotietoja myös, eli paljon tietoa siirretään yhdelle yksittäiselle yritykselle. Eli kun ongelma tuli esiin ja nämä tiedot hakkeroitiin, niin y- ymmärrettiin jo, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Puutteita oli siis merkittäviä tuot- puutteita tietoturvan osalta. Ja tämä mahdollisti siis tällaisen suojattuun ympäristön pääsyn netin kautta. Ja tämä antoi mahdollisuuden jollekin päästä sinne. Näin nähtiin tämä ongelma ja sitten ihminen pystyi sieltä koko tietokannan kopioimaan. Vaikka näin olisi käynyt siis ykkösessä, niin tieto oli siirretty siis kakkoseen. Eli suurilta sen siis kakkosessa ollutta tietoa on nyt vuotunut tämän hakkeroinnin tapana kautta. Ei tämä ihan sama tietokanta tietenkään ole, se on dynaaminen, siellä on jotain tietoa, jotain poistettu, mutta yhteistäkin tietoa on kopioitu tämän tapauksen aikana ongelma on se, että kukaan ei tiedä. Oletan, että Tanskan poliisi ei tiedä. Eli kukaan ei tiedä, miten laaja tietosuojarikkomus tässä oli. Myytiinkö tätä tietoa kokonaan tai osittain, emme tiedä mitä sille tiedolle on tapahtunut. Se on nyt toisen käsissä. Jollain kolmannella osapuolella on nyt tätä tietoa. Ehkä siellä on jotain tietoa, mutta ei vielä kaikkea joten emme tiedä ihan tarkkaan, mitä tälle tiedolle on tapahtunut. Mutta ulkoistamisesta haluaisin vain todeta sen, että Schengenin arviointikysely kavakkeessa tällä hetkellä on yksi kysymys ja sitten muutama alakysymys ulkoistamisesta ja siitä, miten vastuussa olevat kansalliset viranomaiset voivat valvoa tätä ulkoistamista. Eli miten sinne tietokantoihin päästään ja ketkä pääsevät. Ja vastuuviranomainen nyt vain jättää ulkoistetun tahon itsekseen käsittelemään näitä tietoja. Valvonta olisi tärkeää. Turvallisuusselvitykset heti, se on tietenkin tärkeää, koska ongelmana ei ollut siellä työskentelevä henkilö, vaan valvonnan puute kerta kaikkiaan. Meidän on muistutettava siitä, että kansallinen viranomainen tietosuojan kannalta, tietosuojan viranomainen, kantakoon vastuunsa. On huolehdittava siitä, että tiedetään, mitä tietokannalle tapahtuu. Ja se minusta tuntuu, että kun puhumme näin arkaluontoisista tiedoista ja tietokannoista, niin jäsenvaltioiden pitäisi tarkkaan pohtia, mille yritykselle ulkoistetaan tällainen toiminta ja miten laajalti. Ja tietenkin valvonta on tärkeää. Ei voida ajatella, että ulkoistettu yritys huolehtii tästä, että voidaan estää lisää ongelmien syntyminen. Edustaja Sippelin kysymykset. Tietoturvallisuudesta tietoturvasta ei olla kovin tietoisia. Tämä on realiteetti sekä julkisella sektorilla että yksityisellä. Turvallisuuteen ei yleensä, aineiston turvallisuuteen yleensä investoida tietosuojan takia. Tietenkin pankki esimerkiksi on tiettyjä aloja, kuten pankkiala, joka on investoinut paljon. Kaikki alat eivät investoi, mutta yleisesti ottaen tietenkin julkiset viranomaiset, mutta Yleensä tarvitaan tällainen hakerointitapaus ennen kuin herätään. Ja silloinkin pyritään vähän paikkailemaan eikä investoida kunnolla niin, että saataisiin sopivaa henkilöstöä ja niin edelleen. Eli tietoisuutta puuttuu. Meidän tehtävämme, työmme on puhua siitä, miten tietot turvasta huolehditaan. Se on tärkeää, koska erityisesti jos ajatellaan henkilötietosuojaa, niin aineiston turval- aineistoturvallisuus on tärkeä seikka. Myöskin siitä, miten julkisesti ollaan tietoisia tästä ryhmällämme, tulee olemaan nettisivu. Kysyitte siitä, ovatko kansalliset viranomaiset kaikki tässä samalla sivulla, kun toiset sanovat, että me emme halua liikaa mitään julkaista, koska silloin tulee valituksia niin paljon. No kyllä on tunnustettava, että näinkin käy, mutta yleisesti ottaen me käytämme paljon aikaa siihen, että huolehdimme tästä Schengen-kysymyksistä. On tässä mielessä puhuttu jo usean vuoden ajan. Meillä on jopa tietoa usealla eri kielellä. Riippuen siitä, minkä maalaisia kolmannen maan kansalaisia meillä yleensä on kysymysten esittäjinä. Ryhmä tässä myös auttaa. Sillä on lopulta oma nettisivunsa. Me olemme saattamassa tätä työtä päätökseen, mutta kaikki toimemme voidaan esittää myös siellä. Puhuitte myöskin näiden kuulutusten uusimisesta, samoin kuin edustaja Koelia. Voimme lähteä tilastotiedon pohjalta liikkeelle, koska tämä antaa meille vähän suuntaa. Lähdetään tilastotiedosta siitä, miten monia kuulutuksia uusitaan, kuinka monta kertaa, kuinka pitkäksi ajaksi ja kuten kaiken tarkastelun osalta otetaan tietty otanta satunnaisotannan pohjalta. Pyrimme samaan käsityksen, koska emme voi tarkastaa tuhansia tapauksia, mutta tietty prosenttiosuus otetaan tarkastelun kohteeksi. Pyrimme selvittämään perustelut, koska tapaukset on perusteltava tällä hetkellä. Mutta kyse on tietenkin siitä, miten välttämätöntä se on. Tämä on periaate tietosuojakysymyksessä. Kuulutuksen pitäisi olla siellä vain niin kauan, kun se on välttämätöntä. Ei siihen määräaikaan kolme vuoteen, yhteen vuoteen asti ole pakko mennä, jos ei se ole välttämätöntä. Mutta tietosuojavaltuutettujen tehtävä tämä ei ole, vaan kansallisen toimivaltaisen viranomaisen. Emmekä me sinänsä kiistä tätä arviota, mutta arvio on perusteltava. Meille on tärkeää katsoa, voidaanko perustella, miksi ihmisen on oltava siellä järjestelmässä edelleen. Jos tätä ei pystytä perustelemaan, niin se ei ole sillä välttämätöntä. Näin tämä johtopäätös tehdään. Näin me emme tätä asiaa lähestyä. Tämä raportti kansallisista kriteereistä. Tässä menee varmasti pidemmän aikaan, pahoittelen edustaja Koelio. Tätä raporttia ei ensi vuodelle saada, jotta se saataisiin mukaan näiden ehdotusten taakse. Pyrimme tekemään tämän toimien ensi vuosien aikana. Tässä on tarkoitus antaa tietoraportin, joka komissio on, on esitettävä kolmen vuoden sisällä, mutta Tämä ei ollut mahdollista, koska tähän menee paljon aikaa. Pitää kääntyä jokaisen kansallisen järjestelmän puoleen. Ja tässä on kyse näistä kuulutuksista artiklan 24 mukaan. Niihin on siis eri syitä, koska ihminen on karkotettu, syyllistynyt rikokseen tai epäillään, että henkilö aikoo rikoksen tehdä. Joten näiden kulutusten syitä on monia. Ja siksi näitä itse kulutuksiakin on niin monia. Meidän on noudatettava kansallisia sääntöjä tässä. Katsottava, mikä siellä on yhteistä, mikä ei. Ja sitten kun tällainen kattava käsitys on saatu, niin voimme varmasti katsoa, mihin suuntaan lähtisimme. Tietenkin ehdotuksenne siitä, että kriteerit olisivat harmonisoidumat, sehän olisi ihan mahtavaa, koska silloin valvonta seuranta olisi helpompaa. Ja voitaisiin esimerkiksi välttää suhteettomat tapaukset. Ja laatu, kuten komissio sanoi, laatuongelma. Antaisinko esimerkin? Joskus on kultus, no siinä on nimi tai kaksi nimeä. Jos on sellaisesta maailmankolkasta, jossa on miljoonia ihmisiä, niin siellä on monella sama nimi. Eikä ole mitään muuta tietoa. Joskus syntymäaika, joskus ei sitäkään. Eli ei ole mitään, minkä pohjalta voidaan tietää, onko kyseessä tämä henkilö vai tuo. Eli ehkä pysäytetään rajalla ihmisiä tarkastuksia varten, vaikka kyse on väärästä henkilöstä. Sormenjäljet ratkoisivat osan näistä ongelmista ja asettaisivat meille uusia ongelmia, mutta Portugalissa omassa niin esimerkiksi olemme saaneet monia pyyntöjä pääsystä. Ja me kohtamme tämän ongelman siellä päivittäin, koska siellä on monia ihmisiä, jotka eivät ole siis näitä, joista kulutus on tehty. Tai meidän on selvitettävä, ovatko vaiko eivät. Tämä on siis hankalaa. Joten näistä raporteista voin vain sanoa, että yritämme parhaamme, mutta tuskin pääsemme tuohon ihan ajoissa. Ja sitten nyt toimivuus haasteista. Ja siitä olemmeko osa korkearyhmää, korkean tason työryhmää vai kuullaanko meitä, kuten komissio esitti. Meillä on hyvät toimielinten väliset suhteet komission kanssa. Kutsumme komission osaksi aikaa kokouksiimme – antamaan tietoa, esitämme kysymyksiä. Ja komissio sitten selvittää asioita. Meillä on siis hyvät työsuhteet, mutta tämä ei ole kuitenkaan virallista osallistamista. Hyvin tämä toimii, mutta muodollisesti meiltä ei kysytä kantaa. Joten olemme ehkä mukana tässä – mutta emme virallisesti. Eli tavallaan voisi sanoa, että emme osallistu. Kaikissa siis kysymyksissä pitäisi ottaa huomioon kansalliset tietosuojavaltuutetut tai viranomaiset. Tämä on tärkeää, jotta me voimme antaa oman panoksemme, koska me tunnemme ne ongelmat, joita kohdataan nykyjärjestelmässä ja muissa järjestelmissä. Ja me tiedämme jo, onko kansallisen tason järjestelmät integroitu vai ei. Tällainen yhden haun mahdollisuus on joillain lainvalvontaviranomaisilla jo kansallisella tasolla. Jotkut lainvalvontaviranomaiset voivat tehdä haun, jos heillä on oikeus, jos heillä on oikeus päästä sissiin, vissiin ja eurodakkiin tai kahteen näistä tai useampaan, niin silloin voidaan tehdä yksi haku, etsiä nimellä kerran. Ja jos on pääsy sinne, niin voi samalla hakea kaikista järjestelmistä, joihin on pääsy. Eli ne eivät ole yhteen toimivia, ne ovat erillisiä järjestelmiä, mutta yhdellä haulla voi etsiä jokaisesta järjestelmästä. Tämä on tietenkin hyvin tärkeää ihmiselle, joka tätä työtä tekee, eli ettei tarvitse käyttää liikaa aikaa itse hakuun. Se on tärkeää. Mutta mielellämme toki aktiivisemminkin osallistuisimme keskusteluihin, jotka ovat käynnissä. Mutta muodollisesti meillä ei tuollaista asemaa ole tällä hetkellä. Uh, we, we are willing to. Mutta totta kai olemme valmiita. Tämä on tietenkin riippuvaista myös teistä. Eikä ainoastaan meistä, kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos Clara Gerät tästä alustuksesta ja näistä vastauksista. Asia on meille nyt paljon selvempi. Kollegat, yhteenvedonomaisesti tämän osion jälkeen haluaisin sanoa, että me huolehdimme seurannasta tietenkin ensi maanantaina, kun edustaja Rytte raportoi korkean tason ryhmästä. Meillä on uusi Liben työryhmä, kuten eilen selitin, jossa koordinaattorit keskittyvät tähän aiheeseen prioriteettina. Edustajana, edustaja Koelio on tämän työryhmän puheenjohtaja, että voimme pitää näitä asioita painopistealueena. Ja EU-lisään järjestetään 3. ja 4. päivä marraskuuta matka – joten seurantaa meillä varmasti on ja pidämme tätä valiokuntamme prioriteettina. Kiitos oikein paljon Roger siitä, että olitte täällä tänään ja kiitos kollegat osallistumisesta tämän keskusteluun. So again, uh, we move on to... Ehdottaisin, että siirrytään kohtaan 20 hiukan myöhässä edustaja Depre ja pahoittelut samasta aiheesta, kuten kollegat tietävät. Jos jäsen esittää kysymyksen ja komissio ei vastaa ajoissa, niin säännön 130 mukaan kirjalliset kysymykset tulevat valiokunnan esityslistalle komission vastattavaksi – tässä on kirjallinen kysymys 23. elokuuta päivätty edustaja Debren kysymys. Se koskee palautuspäätöksiä maasta poistamistoimia. Siis Eurodac-asia. Edustaja Depre esitti kysymyksen eikä saanut määräaikaan mennessä vastausta 15. syyskuuta mennessä joten sääntöjemme mukaan hän on pyytänyt asian ottamista valiokunnan esityslistalle. Gerard de Pre saa ensin puheenvuoron, sitten pyytäisin komissiota täällä vastaamaan. Gerard. Ah, merci, président. Ah, Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu äsken oli hyvin mielenkiintoinen, ei tarvitse siis pahoitella. Minulla olisi kysymys komissiolle, jonka esitin jokin aika sitten. Haluaisin tietää, onko meillä Euroopan unionissa tietokanta, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot tietäisivät, että kun ulkomaalainen on, äh, on äh, tilanteessa, että hän siirtyy maasta toiseen, eivätkä hänen paperinsa ole kunnossa. Tiedon jakamisessa jäsenvaltioiden kesken on havaittu ongelmia tässä tilanteessa. Kuitenkin on vahvistettu tieto siitä, että ilmoitus SIS-järjestelmään tehtäisiin pakolliseksi? Kysymykseni on seuraava. Voiko komissio täsmentää, miksi SIS olisi äh, soveltuva järjestelmä silloin, kun kyse on näistä, äh, näistä maasta poistamispäätöksistä, palauttamispäätöksistä? Komissio on tehnyt myös ehdotuksen, joka tekisi pakolliseksi kaikille jäsenvaltioille sen, että Eurodakkiin kirjattaisiin kaikki ulkomaalaiset, joiden asiat eivät ole kunnossa. Eli meillä olisi siis tietokanta, joka olisi aika lailla laaja. Mihin sitä käytettäisiin, jos todellakin kyse on kaikista näistä henkilöistä? Me emme tiedä, mikä heidän tilanteensa on. Onko, ovatko he saaneet maasta poistamispäätöksen vaikka ei? Eli mikä olisi Eurodakin hyöty, jos se ei ole yhteydessä yhtään mihinkään? I could ask, um, uh, Nyt pyytäisin uh, Ferka Jansenia vastaamaan tähän. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat Libe-valiokunnan jäsenet, herra Dupré. Haluaisin ensinnäkin lukea vastauksen ensimmäiseen kysymykseen. 4844 2016 komissio on tämän muodollisesti hyväksynyt. Siinä sanotaan seuraava. Säännöt ja menettelyt, jotka liittyvät kolmansien maiden kansalaisiin, jotka ovat laittomasti Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella, nämä säännöt on jo harmonisoitu direktiivillä. Komissio tällä hetkellä pohtii, vastaako tämä tilanne riittävässä määrin EUn nykyhaasteisiin, kun otetaan huomioon ennalta näkemättömät pakolaisvirrat Näin ollen on tässä mahdollista, että laittomasti maassa oleskeleva muuttaja joutuu lähtemään maasta siirtymällä toiseen Schengen-maahan. Tiedon annossaan vahvemmista tietojärjestelmästä rajahallinto komissio ilmaisi aikeensa esittää Schengenin Tietojärjestelmän muutoksia niin, että voitaisiin vahvistaa, parantaa myös laittomien maahanmuuttajien palauttamista. Tässä täytyy myös vahvistaa sisiä niin, että estetään paluu Schengen-alueelle ja otetaan käyttöön siis kuulutukset kaikkien laittomien maahanmuuttajien osalta. Tässä täytyy myös ottaa huomioon ne yksilöt, jotka yrittävät välttää palauttamista muuttamalla toiseen jäsenvaltion. Tässä ei tule pelkästään oikeudellisia teknisiä muutoksia sissiin, vaan parannetaan myös palauttamista vastuussa olevien viranomaisten välistä yhteistyötä. Tässä vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Ja toinen kysymys, joka saatiin 27.8., niin minun täytyy nyt pahoitella sitä, että komission virallinen vastaus on viivästynyt. Tämä vastaus hyväksyttiin 17. lokakuuta tullaan hyväksymään silloin, mutta voin kertoa teille vielä, mitä tässä vastauksessa tulee olemaan. Miksi SIS valittiin tässä parhaimmaksi tietojen, tietojenvaihtovälineeksi palauttamispäätösten osalta? SIS on laajin tieto, tietojenvaihto alusta Euroopassa ja tämä on aina suoraan käytettävissä niin poliisiviranomaisilla kuin rajavartioillakin ja nämä tahot voivat välittömästi ryhtyä niihin toimiin, joita kuulutuksessa vaaditaan. Näin ei kuitenkaan ole Eurodakin suhteen, koska sen tarkoitus on hyvin rajallinen ja se tukee ennen kaikkea Dublinin asetuksen täytäntöönpanoa. Eurodakin toimiala ei ole riittävän laaja, jotta siihen voitaisiin ottaa mukaan kaikki palauttamispäätökset, esimerkiksi ne palauttamispäätökset, jotka annetaan rangaistuksena rikoksista. Eli nämä pitäisi myös ottaa SISissä sitten huomioon. Kuten tiedätte, SISissä on jo artiklan 24 siis 2 kakkosasetuksen mukaiset toimet, ja jotta voitaisiin laajentaa tätä soveltamisalaa palauttamispäätöksen. Tämä olisi aivan luonnollinen kehityskulku, koska tämä, on, tämä seuraa edellistä prosessin vaihetta, eli tämä palauttamispäätös aina seuraa näitä käsittelypäätöksiä. Sitten siis kehityksen osalta tärkeää on myös... Nyt pyydetään, että puhuisitte hieman hitaammin. Tulkeilta tulee sellaista viestiä. So basically I... Eli uskoisin, että tässä on tärkeitä sisiin liittyviä elementtejä. Se on kaikista laajin tietojenvaihtojärjestelmi. Se on tällä hetkellä jo käytettävissä kentällä poliisiviranomaisilla ja he pystyvät ryhtymään niihin toimiin, joita vaaditaan. Näin ei ole Eurodakin osalta, koska Eurodakissa on jo tarkasti määritellyt rajoitukset käytön suhteen Siihen varastoidaan turvapaikanhakijoiden ja laittomien maahanmuuttajien tietoja ja sitä voidaan vain auktorisoitujen käyttäjien osalta, taholta käyttää. Kun henkilön tietoja tarkastetaan kadulla tai kentällä, siis kuulutuksen pohjalta, niin poliisiviranomainen voi ryhtyä toimiin välittömästi. Tämä on yksi tärkeä seikka tässä. Toinen tärkeä seikka on se, että Eurodakin soveltamisala ei ole riittävän laaja niin, että siinä voidaan ottaa mukaan kaikki henkilöt, jotka voivat saada palauttamispäätöksen, koska palauttamispäätös rikollisen toimen sanktiona ei ole mukana Eurodakissa, mutta se on mukana siisissä maahantulokielon muodossa. Ja tiedätte, että siis kakkosasetus kattaa jo maahantulokielot, kun henkilö lähtee Schengen-alueelta, niin silloin henkilölle pitää antaa jo lähtiessä tämä maahantulokielto. Jos ei ole varmuutta siitä, että henkilö on jo poistunut alueelta, niin silloin puhutaan palauttamisesta ja toimena on se, että henkilö palautetaan. Tämä tällä hetkellä puuttuu sisistä. Tätä vaihetta ei ole siellä mukana, eli sisistä ei nähdä, että henkilö pitäisi palauttaa. Siellä nähdään vain se hetki, kun henkilö on lähtenyt, joten tämä nyt on aivan luonnollinen kehityskulku tässä, eli että otetaan tämä edellinen vaihe mukaan palauttamisprosessista SIS-ään. Ja SIS kohdalla tärkeä kehityskulku on se, että tämä automaattinen sormenjälkitunnistusväline väline on äh, toiminnassa 2017 vuoden lopussa. Tämä tarkoittaa sitä, että tunnistamattomat henkilöt tai joilla on väärä, väärät henkilötiedot tai useita henkilötietoja, niin heidät voidaan tunnistaa sormenjälketietojen pohjalta. Ja tietysti jäsenvaltioiden täytyy nyt päättää se, missä olosuhteissa tunnistus voidaan toteuttaa. Mutta tämä on myös laajempi piirre sitten, laajempi osio siis näin, että voidaan identifioida laittomat maahanmuuttajat. Even I was getting, I was getting lost. minäkin hiukan eksyin tässä. Kiitos tästä. Haluatko Gerard vielä täydentää? Ole hyvä. Si dans SIS. E niin, jos SIS e on sormijälkitunnistusväline, niin miksi kaikille jäsenvaltioille velvoitetaan sitten keräämään sormenjälkitiedot kaikilta näiltä ulkomaalaisilta? Mihin tarkoitukseen? Mitä se auttaa? Please go ahead, yeah. Olkaa hyvä. This is to try... Tarkoituksena tässä on saada edustaja Deprelle hänen vastauksensa. Me olemme täällä niin kauan, kunnes hän on vastauksen saanut. Eli toivoisin nyt tällaista vuoropuhelua ehkä hiukan hitaammin myös niin, että tulkkauskin onnistuu. Tällä erää sissistä voi tarkastaa tietoja pelkästään nimen ja syntymätietojen pohjalta. Jos henkilö muuttaa henkilöllisyyttään tai käyttää toista matkustusasiakirjaa, niin vaikka henkilötiedot tiedot syötetään tietojärjestelmän, hänen tietojaan ei sieltä löydetä. Ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää saada myös sormenjälkitunnistusmahdollisuus. Ja jos maahanmuuttajat poistuvat maasta toiseen maahan ja tekevät siellä taas turvapaikkahakemuksen ja kenties käyttävät toista henkilöllisyystodistusta, niin eh, SIS-järjestelmässä on mahdollista kuitenkin tunnistaa heidät sormenjälki, sormenjälkitietojen pohjalta, jos heille on annettu jo palauttamispäätös. Palaan vieläkin kysymykseen. Miksi jäsenvaltiot velvoitetaan ottamaan digitaaliset sormenjälkitiedot ja kasvotunnisteet kaikista ulkomaalaisista alueella. Tämähän voitaisiin jo huomenna toteuttaa sitten SIS-järjestelmän sisällä. Eli mitä tämä vahvistus, Eurodakin vahvistus sitten oikein auttaa? Mitä hyötyä siitä on? Basically, fundamentally, Eurodac... No periaatteessa Eurodac ja SIS ovat eri tarkoituksiin. Eurodakin tarkoituksena on tunnustaa, turva, tunnistaa turvapaikanhakija ja laittomasti maahan tullut ja, ja katsoa, missä rekisteröinti on tehty, mikä maa on vastuussa turvapaikka menettely. Tämä on Eurodakin rajallinen tarkoitus. Siellä on vain ja Tällä hetkellä ei jakosnumerista tietoa. Sissin tarkoitus on toinen poliisiviranomaisten on lähdettävä konkreettisiin toimiin siis siinä pohjalta. Kyse on siitä, että löydetään ihminen tai joku tavara, vai on lähdettävä toimiin, eli joko suojella tai pidättää tai ilmoittaa hänen e, olinpaikastaan. Siis on siis kaikkien poliisien ja rajovalvonnassa ensimmäisen ja toisen linjan ihmisten käytössä. Siis on käytössä ja se on hyödyllisin tapa tallentaa kirjallista tietoa, kun siellä paikan päällä sitten kuulustellaan ihmistä, voidaan ehkä selvittää myös henkilöllisyys. Ja silloin ei tarvitse kääntyä omaisten puolen, jotka pääsevät Eurodakkiin, vaan että saataisiin sormenjäljet ja ensimmäinen rekisteröintimaa, eli aivan eri tarkoitusperät näillä kahdella järjestelmällä. Ymmärrän kyllä tuon vastauksen, mutta oliko tämä vastaus kysymykseen? En ole kovinkaan vakuuttunut, eli tähän täytyy kyllä palata. Okei, okay, I mean... Selvä. Niinkö? Kiitos oikein paljon komissiolle. Ymmärrän vastauksen. Puhuitte kahden tietokannan rajallisesta käytöstä, mutta kysyjä ei ollut ihan tyytyväinen tuohon vastaukseen siitä, miksi ei käytetä eurodakkia, mutta tätä asiaa on nyt varmasti jatkokäsiteltävä toisella tapaa. Haluatteko vielä lisätä jotain komission nimissä? Well, the... Eurodac ei ole täydellinen maahanmuuttotietokanta, se ei ole arkistointijärjestelmä, se ei, siihen tallennetaan vain maahanmuuttajien sormenjäljet. Siis ei myöskään ole arkistoiva tietokanta, siinäkään ei ole historiaa, mutta siinä on enemmän tietoja. Ja tärkeämpää siinä vielä on se, että siinä on konkreettisia toimia, jotka puuttuvat Eurodakista. Ja tässä on kokonainen rakenne sisin takana. Siinä voidaan näitä tietohakuja löytöjä seurata, eli tässä tulee lisää täydentäviä tietoja. Koko henkilön historiaa voidaan seurata niin, että viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin. Ja näin ei ole siis Eurodakin suhteen, koska Eurodakilla on hyvin rajoitettu käyttötarkoitus ja täysin erilainen tavoite. I think, I think we need to leave it there. Thank you very Taidamme jättää tämän asian nyt tähän. Kiitos oikein paljon komissio. Kiitos Gerard. Palataan tähän asiaan vielä, mutta halusin vielä mainita, että oman esityslistamme osalta siis kaksi VIS- ja Eurodac-asioita tarkastelemme uudestaan ja käytämme aika paljon aikaa näihin valiokunnassa, joten me palaamme piakkoin joka tapauksessa tähän asiaan. Kiitos Gerard ja kiitos komissio. So we move to point, uh... Siirrymme esityslistalle kohtaan 22. Liben matka EASO Maltalle Euroopan turvapaikka-asiain tukivirastoon. Tässä esitellään valtuuskuntamatkan raportti 18.19.73. Libe-kollega kävi Maltan valettassa. Cecil Kienge oli valtuuskunnan johtaja SJD-ryhmän nimissä Helga Stevens ja Säädöstä Carlos Coelho EPPstä. Tämä oli osa kaksi kertaa vuodessa järjestettäviä virastomatkoja. Tässä tietenkin oli tärkeänä osatekijänä siirtolaiskriisi ja tuki, jota EASO antaa erityisesti Italialle ja Kreikalle, jossa rekisteröidään, vastaanotetaan ja käsitellään – uusina tulevia turvapaikanhakijoita. Pyytäisin Cecil Kiengeä raportoimaan. Hän oli livevaltuuskunnan puheenjohtaja. Pyydän häntä esittelemään nyt tämän raportin jäsenille. Cecil. Grazie, presidente. Ja... E, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Todellakin. Meidät otettiin erittäin lämpimästi vastaan ja myös hyvin ammattimaisesti vastaan ESOn pääjohtajan toimesta. Siellä paikalla oli myös Maltan viranomaisten edustajia, samoin kuin kansalaisyhteiskunnan edustajia. Kun tapasimme Jaason edustajia, huomasimme sen valtaisan ammattitaidon, jolla työtä siellä tehdään – EASON tehtävät menevät pitemmälle kuin pelkästään tällaisiin institutionaalisiin tehtäviin. EASO on luonut omat toimistonsa nyt Italian, Bulgarian ja Kreikkaan. Valitettavasti henkilökuntaa ei ole vielä riittävästi tehtävien hoitamiseen. Ja mainittakoon, mainitaan tässä nyt vielä täysin riittämättömät budjettivarat myöskin. Suurin osa turvapaikka-asioiden tukiviraston työstä on toteutettu Kreikassa. Siellä on tehty tehokasta yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa. Mainitsisin, että maaliskuusta heinä, kesäkuuhun 9000 henkilöä tuli syrjästä Kreikkaan ja EU-Turkki sopimuksen puitteissa EASON henkilökunta voi tehdä näitä suosituksia Kreikan viranomaisille erityistapauksissa ja tehdä päätöksiä maahanotto maanotosta. Tässä tehdään myös näitä turvapaikkahakijoiden valinta haastatteluja. EASO on ollut myös mukana turvapaikkaprosessin ensimmäisessä vaiheessa esirekisteröinnissä Kreikassa ja samoin näissä sisäisen siirron ohjelmassa. Pääsihteeri Carrera yhdessä henkilökuntansa kanssa on luonut korkean tason työryhmän, jonka tehtävänä on tunnistaa tärkeimmät sisäisiin siirtoihin liittyvät ongelmat. Tässä on ongelmia sitten tunnistettu, esimerkiksi jäsenvaltioiden sitoumuksen puute ja byrokratiasta johtuva yhteistyön puute samoin kuin ongelmia, jotka liittyvät turvallisuuteen. Ensin puhuin nyt tässä Kreikassa ja nyt siirryn sitten Italiaan. Sielläkin on ollut ongelmia. EASOlla on ollut merkittävä rooli maahanmuuttajien rekisteröinnissä, samoin kuin Länsi-Balkanilta tulevien henkilöiden rekisteröinnissä. Mitä tulee Turkkiin palautuksista, niin palautuksia on ollut enemmän kuin vapaaehtoisia paluita. Me saamme tämä tiedot analyysiä tietoosastolta. EASO ei saa tietoa kolmansien maiden ei anna kolmansien maiden turvallisuudesta, vaan se vain toimittaa faktatietoja eri maista. EAS on jäsenet ja jäsenvaltioiden viranomaiset antavat maaraportteja. E on myös analysoi. E, jäsenvaltioiden täytyy ottaa EASOn analyysit lähtömaiden tilanteesta huomioon siinä vaiheessa, kun ne tekevät päätöksiä kansainvälistä suojelusta. Me keskustelimme Asossa esimerkiksi koulutuksesta ja kuulimme siitä roolista, joka EASOlla on kouluttajien kouluttamisessa. Keskustelimme myös äh, alaikäisten dramaattisesta tilanteesta, samoin ihmiskaupasta. Ja EASON äh, äh, henkilökunnasta. Keskustelua käytiin myös kidutuksen uhreista. Pääjohtajan kanssa keskustelimme EASON uudesta roolista sitten, kun se on täydessä toiminnassa. puhuttiin, että uudella turvapaikka-asioiden virastolla täytyy olla täysi pääsy kaikkien tietojärjestelmiin ja sen pitää pystyä käyttämään metadataa. Tässä on äärimmäisen tärkeä ason kannalta, että asetus hyväksytään mahdollisimman pian, koska tällä tavalla virasto saisi riittävät talousarviovarat ja asiantunteva henkilökunta. Tapasimme myös Maltan sisäministerin, jonka kanssa keskustelimme sisäisten siirtojen prosessin parantamisesta ja siitä, että täytyy investoida – maahanmuuton ulkoiseen ulottuvuuteen. Vierailu oli niin eh, inhimillisesti kuin eh, ammatillisestikin äärimmäisen hyödyllinen ja tärkeä. Asiantuntijat työskentelevät vaikeissa olosuhteissa, henkilökuntaa on liian vähän ja heidän täytyy tehdä näitä tätä tärkeitä tehtäviä hyvin itsenäisesti. Kiitos oikein paljon tästä kattavasta raportista. Arvostamme tätä kovasti. Siellä oli kaksi muutakin kollegaa paikalla. Edustaja Koli, olkaa hyvä. Thank you so much, Chair. I... Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä siihen, mitä edustaja Kienge sanoi. Oli oikein mukava kokemus olla matkalla yhdessä Stevensin ja Kiengen kanssa. Kolme lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin Sanoisin juuri niin kuin edustaja Kienge juuri sanoi. Ensinnäkin EASO ja sen johtaja tekevät aivan erinomaista työtä. Toiseksi EASO on alimiehitetty ja sen varoja on liian vähän käytössä. Ja kolmanneksi henkilökohtainen mielipiteeni on, että on aivan selvää, että jäsenvaltiot haluavat ja tarvitsevat EASON apua. Ne eivät ole niinkään innostuneita tarjoamaan EASOlle sitä tukea, jota se tarvitsisi. Nämä kolme seikkaa johtavat siihen johtopäätökseen, että on aivan välttämätöntä, että uuden oikeudellisen perustan pohjalta saadaan tuloksia aikaan niin, että saamme myöskin turvapaikkaviraston Eurooppaan. Kiitos. Lyhyt puheenvuoro, mutta todella tärkeä ja suorapuheinen. Lyhyessä ajassa paljon painavaa asiaa. Varmasti Jason kollegat ovat tuosta kaikesta samaa mieltä. Kiitos. Ja Helga Stevensin nimissä edustaja halla ystävällisesti on luvannut välittää häneltä viestin. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, with your... Kiitos puheenjohtaja. ne luen edustaja Stevensin kommentit. Hän ei pääse paikalle. Minulla oli etuoikeus käydä EASossa Liben valtuuskunnan jäsenenä. Olin hyvin vaikuttunut siitä, miten kovan paineen aina tehdään paljon hyvää työtä. Nyt kun siirtolaisvirtaan ennen näkemätön painetta on paljon, en yleensä tukisi EU-virastojen lisätukea, mutta EASON tapauksessa olisi looginen askel se, että Euroopan laajuinen koulutus ja resurssien jako saisi täyden tuen. Uusi EUn turvapaikkavirasto omaa tärkeän tehtävän, jossa on katsotte, joka on katso, että noudatetaan turvapaikkapoliittisia sääntöjämme tärkeästi niin, että erotetaan – aidot turvapaikanhakijat, niistä, jotka ylittävät rajat laittomasti. Minä mielellään näkisin tämän laajentamisen. Kiitos. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, kiittäisin edustaja Kengeä tärkeästä valtuuskuntamatkasta ja kattavasta kertomuksesta, joka on tärkeä varmasti, kun teemme jatkotyötä ja asun kanssa. Kiitos, tämä oli oikein tärkeää. you Otamme huomioon tällä sanotun. Kollegat, siirrymme esityslistalla eteenpäin kohtaan 21 turvapaikkakysymys jälleen. Tämä on lausunto, jossa puututaan pakolais- ja muuttovirtojen käsittelyyn ja EUn ulkosuhdetoimiin. Mari-Kristin versio on valmistelija. Nyt on tarkoitus käsitellä tätä lausuntoluonnosta ja puhua määräajasta tarkistusten jättämiselle lyhyt esittely ennen kuin Mari-Kristin saa esitellä tämän. 6. kesäkuuta 2016 komissio esitti tiedonannon uusista kumppanuuspuitteista kolmansien maiden kanssa Euroopan siirtolaisagendan alla. Tämä tiedonanto esiteltiin Libessä 15. päivä kesäkuuta tänä vuonna. AFET ja DEVE-valiokunnat käsittelivät päättivät käsitellä lausuntoa yhteisessä omaloitteisessa mietinnössä, jossa puututaan EUn ulkosuhteisiin ja pakolaisen muuttovirtoihin. Libe-koordinaattorit päättivät 11. heinäkuuta antaa tämän lausunnon GUE-ryhmälle, joka nimitti Mari-Kristin Versiaan valmistelijaksi. Edustaja Versiaa, mielelläni annan teille nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset johdannostanne. Minä lisäisin tähän johdanteen yhden seikan. Minä olen myös äh, vastuussa ihmisoikeuksien alivaliokunnassa mietinnöstä, joka pitäisi hyväksyä ensi viikolla, eli maahanmuutto ja ihmisoikeudet kolmansissa maissa. Kaikki tämä täytyy nähdä, nähdä yhteydessä toisiinsa. Ja meidän täytyy ottaa huomioon myös Leena Valensianon ja Vieste Meeran mietinnöt, mietintö. Näissä teksteissä on paljon yhtenäväisyyksiä. Näitä käsitellään ensi viikolla täysistunnossa ja myös TV- ja AFET-mietintö huomioidaan tässä. Joo, niihin on tehty nyt tämä lausunto. Aluksi sanoisin, että on hankala tehdä kyllä näin lyhykäistä lausuntoa pituudeltaan. Se oli vaikea. Pahoittelen jo etukäteen varjo esittelijöiden suuntaan, mutta heidät tavatessaan kyllä selitin tämän tilanteen. Luonnos, jonka teille, joka teille on nyt toimitettu, siitä hieman puuttuu epäilemättä sävyjä, mutta luulen, että olen saanut siihen kuitenkin kaikista tähdellisimmät kohdat ja olen yrittänyt keskittyä niihin seikkoihin, jotka liittyvät valiokuntamme toimivaltuuksiin ja meidän huolen aiheisiimme ajatellen eurooppalaista politiikkaa tämän tässä aihepiirissä. Jos esittelisin nyt lausuntoni, niin sanoisin, että ensinnäkin tässä totean, mikä on tämä, tämänhetkinen tilanne. 65 miljoonaa ihmistä, 65 miljoonaa 300 000 ihmistä on joutunut siirtymään pois kotipaikaltaan tässä kun mietitään näitä termi, termejä, niin tällä tavalla kutsutaan näitä henkilöitä, jotka ovat pakolaisina tai jotka ovat siirtyneet pois kotiseuduiltaan. Ilmaisen tässä solidaarisuuden, jota meidän täytyy osoittaa kaikkia näitä siirtymään joutuneita henkilöitä kohtaan. He ovat olleet konfliktien vainon, ihmisoikeusrikkomusten ja muiden uhreja kolmansilla mailla on edessään valtaisia haasteita ja nopeasti tässä olen näitä mm, ratkaisujakin tuonut esille eri toten ajatellen laillisia ja turvallisia keinoja päästä Eurooppaan, humanitaarista, humanitaarisia viisumeja – sitten näitä määritelmiä kolmansista äh, turvallisista maista ja niiden maahanmuuttajien kohtelua, jotka lähetetään sellaiseen maahan, jossa ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä maahanmuuttajien oikeuksista, eikä välttämättä edes äh, turvapaikkaoikeuksista. Ja vielä entistäkin tärkeämpää on arvioida kaikki nämä seikat. Lupasin varjoesittelijöille, mutta en ole vielä tätä kuitenkaan tehnyt. Lupasin lähettää heille tarkistuksia, joiden avulla voitaisiin täydentää tätä lausuntoa niin, että voitaisiin hieman vielä tuoda lisäsävyjä muutamiin kohtiin. Eritoten tähän pitäisi lisätä eräs seikka, joka mielestäni on tärkeä. Ja luulen, että suurin osa varjoesittelijöistä on yhtä mieltä tästä. valtiottomien henkilöiden kohtelusta ja heidän palautuksestansa. Minä olen jättänyt näitä eri kohtia tarkistuksia varten niin, että voidaan esimerkiksi eritoten suojella naisia, lapsia ja yksin matkustavia alaikäisiä. Tässäpä puheenjohtaja tällä erää nyt kaikki, mitä minulla oli ja kuuntelen suurella mielenkiinnolla kollegojen kommentteja ja varmaan sitten äh, maanantaina meillä on tämä lausunto valmiina. Thank you, Mrs. Vergia. Kiitos edustaja Versia. Kiitos oikein paljon. Lähdetään liikkeelle. Ensin edustaja Depre. Äh, Monsieur Président. Kiitos puheenjohtaja. En puhu nyt henkilökohtaisessa ominaisuudessa, vaan korvan täällä kollegaa Louis Michelia, joka on varjoesittelijä tässä aiheessa. Luen tekstin, jonka hän on valmistellut. Haluan ensin kiittää edustaja Vergiata hänen lausunnostaan. Parlamentin mietintö tulee hyvin hyvällä hetkellä. Meillä on New Yorkin ilmoitus ja viime kesäkuun tapahtumat, jonka pohjalta perustetaan kumppanuus kolmansien maiden kanssa. Tähän parlamentin on myös otettava kantaa. Katson, että live-valiokunnan lausunto voi tarjota lisäarvoa mietintöön. Aivan erityisesti toivoisin jälleen korostaa sitä, että tulisi vahvistaa laillisia maahantulomahdollisuuksia. Tämän tulisi olla keskeisenä seikkana ulkoisissa toimissamme kun ajatellaan maahanmuuttopolitiikkaa. Parlamentin kanta on ilmaistu jo useaan otteeseen tällä alalla, mutta tällä hetkellä täytyy saada lisää konkretiaa, kun ajattelemme suhteitamme kolmansien maiden kanssa. Täytyy kehittää myös uudelleen sijoittamisia unionissa ja tämä koskee myös laajemminkin koko maailmaa. Unionin on toimittava esimerkillisesti ikään kuin moottorina kansainvälisen yhteisön edessä. Ja sitten tälle valiokunnalle kuuluu myös muita toimivaltuuksia. Niitäkin tulisi lyhyesti tässä lausunnossa käsitellä. Ajattelen erityisesti palauttamisia, takaisinottoa sekä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jonka avulla taistellaan ihmiskauppaa, ihmiskauppiaita vastaan. Tässä puheenjohtaja se, mitä Louis Michel haluaisi esitellä, olisi näin tehnyt, jos hän olisi paikalla. Thank you. And Christine. Kiitos. Christine Je m'associe au Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Marie-Kristin Versiata. Minun täytyy todella onnitella sinua, Marie-Kristin, tästä lausunnosta. Tämä teksti on hyvin, hyvin laadittu. Siinä otetaan eri ö, näkökulmia huomioon Euroopan unionin asiaan liittyvässä politiikassa ja meidän ryhmämme täysin jakaa nämä näkemykset tässä. Täytyy huomioida ne vaikutukset, joita tällä politiikalla voi olla maahanmuuttajien ja pakolaisten oikeuksiin. Euroopan unionin pakolais- ja maahanmuuttopolitiikan täytyy perustaa ihmisoikeuksiin ja kansainväliseen lainsäädäntöön. Tästä ei voida edes neuvotella. Tässä täytyy parantaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Tärkeää on, että meillä on johdonmukaista sisäistä ja ulkoista politiikkaa niin, että että on yhtenäinen tapa arvioida ihmisoikeuskysymyksiä. Tässä ei meidän mielestämme pidä keskittyä pelkästään turvallisuusseikkoihin tai sellaiseen politiikkaan, jossa vain hallinnoidaan ulkorajoja ja hoidetaan palautuksia. Äärimmäisen tärkeää on, että henkilöitä ei lähetä takaisin maihin, joita ei voida pitää täysin turvallisina esitte, valmistelijakin Juuli muistutti että Euroopan unionilla on velvoite avata myös laillisia teitä maahanmuuttajille ja pakolaisille, tulla Euroopan unionin humanitaarinen viisumi, laillinen maahanmuuttomahdollisuus, kaikki nämä kulkevat myös yleisen viisumipolitiikan määräysten kautta. Ja tämän vuoksi tarvitaan konsulitason harmonisointia tässä eritoten, mitä tulee humanitaarisiin viisumeihin. Meidän täytyy myös korostaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen sekä ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien edistämisessä, ottaen huomioon yhtä lailla myös työllisyys, integraatio ja muita seikkoja. Olen erityisen iloinen tässä lausunnossa siitä, että tässä käsitellään heikossa asemassa olevia ihmisiä, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, naisia ja lapsia. Erityisryhmät tarvitsevat erityistä tukea ja apua maahanmuutto- ja pakolaispolitiikassa täytyy ottaa huomioon inhimillinen ulottuvuus, aivan niin kuin viime vuonna äänestetyssä Konivon mietinnössäkin oli. Tarkistusten kautta täytyy myös tuoda esille se, että parlamentilla täytyy olla demokraattinen valvontavalta, kun Euroopan unioni tekee sopimuksia ja panee niitä täytäntöön kolmansien maiden kanssa. Ja meidän täytyy myös kiinnittää huomiota uuden raja- ja rannikkovartioviraston työhön. Haluaisin vielä kerran kiittää sinua, Mari Kristin, hyvin tehdystä työstä. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Edustaja Winberg. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä tiedoista. Niin, mehän näemme tilanteen, jossa noin 65 miljoonaa ihmistä – pakenee. Ensimmäinen ajatuksenihan on silloin, että miten voimme auttaa näitä ihmisiä. Mehän emme useimpia auta sitä kautta, että päästetään heidät Eurooppaan, vaan olisi parempi auttaa ihmisiä lähellä omia alueitaan. Olemme itse kuulleet, että Franz Timmermans on sanonut, että Eurooppaan pyrkivistä 65 prosenttia on taloudellisista syistä tulevia. Ja näihin käytetään sellaisia resursseja, jotka pitäisi käyttää oikeastaan aitojen pakolaisten auttamiseen. Minulla on kysymys, jonka olen esittänyt aikaisemmin. Turvalliset lailliset reitit. Mitenköhän tämä kuvitellaan nyt tämä asia? UNHCR jakaa kiintiöpakolaisia ja jäsenvaltiot ovat melko huonoja ottamaan vastaan näitä puolet jäsenvaltioista jättää toteuttamatta nämä suunnitelmat pakolaisista. Miten nyt ajatellaan, että humanitaarista viisumia voidaan hakea kolmansissa maissa lähetystöistä? Ja miten tässä sitten ajateltiin se, kuka saa humanitaarisen viisumin ja rajoitetaanko niiden lukumäärää jotenkin? Tässä kysymykseni ja pohdin myös asia, joka sinänsä ei ole tässä lausunnossa suoraan, mutta – palauttamisesta. Ruotsihan otti valtavasti siirtolaisia viime vuonna. Nyt näemme, että meillä on tuhansia, jotka pitäisi palauttaa, joilla ei ole syytä jäädä Ruotsiin. Ja nyt olemme kuulleet, että EU auttaa meitä palauttamisessa, koska meillä ei ole resursseja. Varmaan 50 000 pitäisi palauttaa, mutta meillä ei ole resursseja palautusten toteuttamiseen. Miten EU meitä tässä auttaa? Ja sitten selvennykseksi ilmasto- ja ympäristöpakolaiset. Haluaisin tietää vähän tarkemmin, kestä tässä puhutaan. Kiitos. Soraya Post, please. No, Soraya Post. Thank you, Mr. Chair. And thank you, Marie Kiitos puheenjohtaja, kiitos Mari Kristin ehdotuksista haluaisin hieman tekstiä näiden ehdotusten tueksi, jos sopii. Kohdassa neljä, jos voitaisiin jatkaa vielä ja todeta, että kun tässä puhutaan turvallisista säännöistä, ja näin lopetettaisiin ihmiskauppa ja maahanmuuttajien salakuljetus. Ja sitten kohdassa kahdeksan haluaisin lisätä vetoa päivitetyn tiedon saamiseksi erityisesti silloin, kun kyseessä ovat naiset, lapset, vammaiset, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt turvapaikan hakijoiden lähtömaissa, mukaan luettuna ne maat, joiden katsotaan olevan turvallisia maita. Ja sitten 8a ja b vedotaan komissioon, jotta se tekisi läheistä yhteistyötä asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa lähtömaissa, joista turvapaikanhakijat lähtevät, jotta löydettäisiin parhaat mahdolliset tavat auttaa yksilöitä ja yhteiskuntaryhmiä, jotka ovat kaikista vaikeimmassa asemassa. Vetoa komission ottaa mukaan myös asiantuntijat ja kansalaisjärjestöt turvapaikanhakijoiden alkuperämaissa, jotta löydetään parhaiten toimivat konfliktin estämisvälineet ja metodit. Totta kai teen myös tarkistuksia tähän päätöslausumaan. Okay, thank you very much. Kiitos oikein paljon Saraja. Lopulta Dean Lambert ja sitten esittelijä. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää tästä lausunnosta Mari-Kristiinia ja Puhuisin näistä laillisista reiteistä ja tämä oikeusperusta, joka kyseenalaistetaan näiden sopimusten osalta. Tämä on tärkeä asia. Turkki, Afganistan hiljattain. Ei ole selvää, mikä oikeusperusta varsinaisesti on, ja parlamenttia ei ainakaan ole osallistettu tähän työhön. Kuitenkin näillä päätöksillä on tärkeitä vaikutuksia palautuksiin. Ja takaisinottokysymyksessä parlamentti on yleensä mukana, eli meillä todella olisi nyt syytä kiinnittää tähän huomiota. Laajemmin huoli kasvaa siitä, että ulkopolitiikkaa apua kohdistetaan siirtolaisuuteen, vaikka pitäisi ajatella – myös, miten pyy, puututaan siirtolaisuuden syihin. Useinhan on syynä se, että haluaa käyttää esimerkiksi mahdollisuuksia paremmin. Niinhän EU-kansalaisetkin usein tekevät, mutta kestävä kehitys, hyvä hallinto, ihmisoikeuksien parantaminen ja oikeusvaltioiden periaatteet olisivat tärkeitä, kun puhutaan lähdön syistä. Jos haluamme vähentää tai haitata jengien toimintaa, niin tarvitaan kyllä sinne lähtömaahan toimiva oikeusvaltio, jotta keinot olisivat siellä tehokkaita. Eli nyt siirretään varoja tuosta lyhden aikavälin toimilla pyritään estämään ihmisten liikkuminen. Tämä ei ole järkevää. Näin ei todellakaan puututa minkään perimmäisiin syihin. Meidän on myöskin tiedostettava palautusten vaikutus globaalimmin. Afganistania ajatellen esimerkiksi Pakistan on sitoutunut palauttamaan yli miljoona afgaanipakolaista. Iran haluaa palauttaa pakolaisia. Jos me myös teemme näin, niin tämä epävakauttava vaikutus Afganistaniin esimerkiksi on tunnustettava on huolehdittava siitä, että ollaan varmoja, että pyrimme ratkaisemaan ongelmia lähtemässä eikä heikentämään tilannetta entisestään, jos tuolle tielle lähdetään. Ja jos, iso jos on tässä paikallaan Afganistanin kaltaisen maan osalta, pitää katsoa myös, miten valmistellaan palautuksia ja uudelleen integroimistoimia siellä paikan päällä. Muuten vain dumppaamme ihmisiä keskelle Kabulia ja oletetaan, että jotain sitten tapahtuu. Nämä toimet ovat erityisen tärkeitä, kun ajatellaan, että jotkut maat pyrkivät palauttamaan nuoria, joilla on hyvin vähän yhteyksiä lähtömaahan, eivät edes omaa riittäviä kielitaitoja. Tämä koskee myös nuoria miehiä. Ymmärrän hyvin huolen aiheemme haavoittuvista ryhmistä, mutta mielestäni meidän ei pitäisi nuoria miehiä erityisesti jättää ulkopuolelle. Ajattelen myös turvallisia lähtömaita. Niistä on jo keskusteltu. Tietenkin on pohdittava tätä myös juridisesti. Samalla meidän tulee huolehtia siitä, että ajatellaan ulkopolitiikan ulottuvuutta. Jos lähdemme katsomaan näitä kolmansia turvallisia anteeksi lähtömaita, silloin pitää katsoa niitä merittien pohjalta, ei niin, että on joku ulkopoliittinen agenda taustalla tietenkin viittaus siihen, että ilmaston takia joudutaan siirtymään, niin tämä on asia, johon varmasti palaamme. Lisäksi pitäisi puhua siitä, miten edistämme, tuemme muita maita, jotka ovat ottaneet nyt järjestetyn uudelleen sijoittamisen tehtäväkseen. Totta kai teemme tarkistuksia sen suuntaisesti, mitä me emme takaa. Varmasti lopulta sanoinkaan hyvän lausunnon kahteen vastuvaliokuntaan. Kiitos. Kiitos paljon, Jean. Tämä on lausunto meidän valiokunnastamme, mutta tärkeä keskustelun osa. Ennen kuin annan valmistelijalle puheenvuoron, haluaisin toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän, joka on tänne valiokuntaan tullut. Natalie Griesbäckin vieraita. kansallisesta tutkimuslaitoksesta. Tervetuloa. Okay. I was just about to give the floor to Marie-Christine. Marie-Christine saa puheenvuoron. Ei tämä muuten ranskalainen valiokunta ole. Ranskalaiset kollegat saavat puheenvuoron. Näyttää siltä, mutta tämän tuohon antamalla komissiollekin puheenvuoron, ei millään pahalla komissiolle, mutta Mari-Kristin, antaisinko komissiolle puheenvuoron ensin vai ei? Haluatteko puhua ensin? Ensinkö komissio lyhyesti? Brief, brief words. Lyhyesti. Hyvin lyhyesti. Kiitoksia puheenjohtaja hyvin nopeasti. Komissiolla on muutamia huomioita parlamentin valiokunnan jäsenten puheenvuoroihin. Ensinnäkin laillisista maahantuloreiteistä maahanmuuttajille ja suojelun tarpeessa oleville henkilöille. Haluaisin muistuttaa teille, että komissio tämän vuoden heinäkuussa on tehnyt ehdotuksen uudelleen sijoittamispuitteistoksi tästä keskustellaan tällä hetkellä ja tässä ajatuksena on se, että luodaan pysyvät kehykset lailliselle Euroopan unionin tulolle suojelun tarpeessa oleville henkilöille. Ja tässä on mielestämme kysymys esimerkistä, jolla, jonka Euroopan unioni osoittaa vastuunsa ja solidaarisuutensa kolmansien maiden kansalaisia kohtaan ja sellaisia henkilöitä kohtaan, jotka ovat suuressa vaarassa ja vaikeassa tilanteessa. Sitten näihin huomioihin, joita täällä esitettiin tarpeesta huolehtia myös palautuksen jälkeistä kotoutumisesta Ajatellen nyt tässä eri toteen Afrikkaa. Siellähän meillä on järjestelmä, jossa mukana on uudelleen kotoutuminen. Tulevina tässä vuosien varrella on aloitettu tällaisia ohjelmia, ja näissä ohjelmissa ajatuksena on se, että henkilö ei pelkästään tai henkilö ei pelkästään palauteta, kun hänellä ei ole laillista oikeutta jäädä tänne, vaan mukaan liittyy myös tällainen uudelleen kotoutumispaketti. Eli tehdään todellisia ponnisteluja myös tuolla kentällä sitten. Lopuksi vielä näihin huoliin, joita täällä useissa eh, puheenvuoroissa palautettavista henkilöistä ja tästä EU-Turkki-sopimuksesta, niin haluaisin vakuuttaa valiokunnalle, niin kuin myös eh, raportit usein osoittavatkin täytäntöönpanon osalta, niin Turkki on ryhtynyt kaikkiin tarpeellisiin toimiin, jotta palautetut henkilöt Turkissa sitten saavat vaadittavaa suojelua. Vielä muistuttaisin siitä, että turvapaikkamenettelydirektiivin mukaisesti kolmansien, turvansien, turvallisten kolmansien maiden määritelmän käyttö tehdään kansalliselta pohjalta. Tässä arvioidaan yksilöllisesti jokaista turvapaikan hakijaa. Ja yksilöllinen tarkastelu mahdollistaa sen, että voidaanko pitää jokaisen hakijan osalta mahdollista kolmatta palautusmaata turvallisena. Ja turvapaikanhakijalla on täysi oikeus valittaa myös tämän äh, käsitteen äh, soveltamisesta, jos hänen mielestään kolmas maa ei ole turvallinen. Näin juuri nyt tapahtuu äh, Kreikan järjestelykeskuksissa, joissa kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt pitävät kiinni tästä oikeudesta ja tämä tätä käytetään päivittäin. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt valmistelija Marikasti. Oui, je regrette pas d'avoir attendu. Niin, äh, en pahoittele sitä, että tein tämän päätöksen, että ensin kuuntelemme komission puheenvuoron ja sitten lopuksi minä puhun. Olen pahoillani, että olen aika lailla tiukkana näin yleisesti näissä asioissa ei ole hyvä, että toistellaan vain kapulakielisiä viestejä. Se ei meitä auta. Jos puhutaan vain juridiikkaa, niin eihän sillä voida vastata niihin huoliin, joita monet meistä ovat esittäneet tietyistä aiheista. Kun kuulen, että joka päivä täytäntöön pannaan palautuksia, valituksia ja näissä maissa toteutetaan kaikkia turvallisuus- ja niin edelleen. Emme me varmaankaan puhu samoista ihmisistä, emmekä lue samoja kansalaisjärjestön raportteja, jotka ovat huolissaan tietystä politiikan toteutuksesta. No, yleisimmin. Haluan ensinnäkin kiittää kaikkia osallisia. Meidän on oltava huolellisia ja varovaisia. Kenties en tätä aivan riittävästi korostanut sitä, miten numeroita manipuloidaan numerot ikään kuin kuvailisivat kaikkea, mutta kuitenkin on todellisuus, realiteetit. Meillä on äh, kotinsa, ja, ja, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. Näitä ihmisiä on valtava määrä ja tilastot eivät tätä kuitenkaan näytä. Sitten meillä on unionin ulkoiset toimet. Olisi hyvin tärkeää täsmentää vielä näitä numerotietoja eri yhteyksissä. Meillähän on Afet Deven mietintö nyt kyseessä. Meillä on myös komission esittelemä maahanmuuttopolitiikka, jossa puhutaan nimenomaan laillisista väylistä, jossa ei rajoituta pelkästään näihin uudelleen sijoittamisiin. Toistaiseksi emme ole vielä nähneet juurikaan edistystä. Tekstiä toki riittää, niin kuin eilenkin jo sanoin puheenjohtaja, on vaikeaa pysyä edes kartalla. Niin paljon tulee tätä paperia ja dokumenttia. Näkökulma tai tulokulma on aina hieman, hieman toisenlainen, mutta kuitenkin lopputulos on kutakuinkin sama. Varjo, esittelijät ja puheenvuoroissa kuuluu se, että lailliset väylät pakolaisten ja maahantulijoiden osalta eivät voi rajoittua pelkästään tähän uudelleensijoittamisohjelmaan. Haluan korostaa myös sitä, että äh, lailliset tulijat äh, vähenevät. Heitä on entistä vähemmän. Kolme-neljä vuotta sitten puhuttiin 1,7 miljoonasta, yksi, nyt 1,4 miljoonaa. Kun katsomme vakavasti otettavien järjestöjen raportteja, esimerkiksi Maailmanpankin, OECDn raporttia. Kaikki sanovat, että Euroopan unioni eh, ottaa takapakkia, kun ajatellaan väestöhaasteita ja taloudellisia haasteita, jotka meillä kuitenkin on edessämme. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä komission kanssa. Tämä huoli nousi esille myös useissa puheenvuoroissa, että kun unionin ulkoista politiikkaa äh, toteutetaan tässä tilanteessa, kun maahanmuuttopaine on näin kova. Me havaitsemme käytännössä, että Euroopan parlamentti asetetaan syrjään tämän politiikan toteuttamisesta. Minä olen havainnut tänä aamuna lehdestä, että järjestettiin sisäministerikokous EUn ja afrikkalaisten ministerien kesken. Sain tämän tiedon lehdistä. Kun sisäministerit tapaavat, niin kyllähän tämä koskee myös meidän valiokuntaamme. Meillä on sanottavaa myös tähän aiheeseen ja haluaisinkin varoitella teitä siitä, että kyseessä nyt on Libe-valiokunnan lausunto. AFET totta kai suhtautuu asiaan hyvin vakavasti. Me keskitymme nimenomaan tarkistuksissamme LIBE-valiokunnan toimivaltuuksiin ja niihin kysymyksiin, jotka tälle valiokunnalle ovat tärkeimpiä. Pyrimme tarjoamaan tätä kautta lisää arvoa. Oliko se edustaja Dupré tai Michel, joka tämän totesi? Tarkoitus on nimenomaan tuoda LIBE-valiokunnan lisää panos tähän AFET-valiokunnan mietintöön ja DEVin mietintöön. Meillä on paljon, paljon huolia Voin yhtyä niihin, joita puheenvuoroissa nostettiin esille. Ja toivon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä. Maanantaina yritän ensimmäiset tarkistukset käsitellä, jotta pääsemme eteenpäin ja varjojen kanssa voidaan sitten nopeasti kokoontua ja saamme lausunnon määrä ajassa tarkoitus on kuitenkin saada hyödyllinen panos tästä valiokunnasta aikaiseksi. Kiitos paljon 20. päivä lokakuuta määräaika tarkistusten jättämiselle 20. lokakuuta. Mitä sitten sekä sisäministereiden kokouksen, viittasitteko AKT-kokoukseen, joka on huomenna? Siihenkö viittasitte? Louis Michel, ei, ette viitannutkaan. Ja en halua jatkaa tätä keskustelua. Ai eri asia. Ei AKT-kokous, vaan ihan toinen kokous. Selvä, koska jotkut ministerit tulevat siihen kokoukseen. Kysyin siis vain selvyyden vuoksi. Kiitos. Nyt kollegat, kiittäisin tästä keskustelusta. Seuraavana kohdat 24 ja 25. Meillä on joustoa välinen varojen käyttöönotto tämänhetkisen muuttoliike pakolais- ja turvallisuuskriisiin liittyvien välittömien budjettitoimien rahoittamiseksi ja 25 ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara ja sen käyttö vuonna 2017. esittelijä Metrovski ja Teri Kabras molempien lausuntojen osalta lausuntoluonnosten käsittely ja määräaikatarkistusten jättämiselle sovitaan Ai. Ilmeisesti edustaja Makovei on matkalla. Jos esittelisin nyt tämän, niin ehtisiköhän hän tänne? Viisi minuuttia. Pidetäänkö viiden minuutin tauko? Vaarallistahan se aina on. Um, Mrs. McAvey is on the Edustaja McAvey on matkalla tänne. Anteeksi, minä vain tässä menin niin nopeasti eteenpäin. Sorry, Thomas. Niin, anteeksi, Thomas. Ei tämä mitään henkilökohtaista ole. Okay, Thomas, don't take it personally. They're not leaving. Thomas, ei kannata suhtautua henkilökohtaisesti siihen, että jotkut lähtevät täällä. Työjärjestyspuheenvuoro, Depre. Järjestystä. Puheenjohtaja, minä en halua tässä ryhtyä Rova Makovein sijaiseksi, mutta koska minä olen myös talousarviovaliokunnan jäsen, niin kyllä minä voin kertoa, mistä tässä on kysymys ja mikä meidän kantamme on. Tämä nyt oli vain noin yksinkertaista ja, ja minä hyödyntäisin sitten sitä, että voisin lähteä täältä aikaisemmin. Tiedätte, että me elämme monivuotisten rahoituskehysten maailmassa ja eri otsakkeissa on maksimikynnykset, yksi a yksi b otsake kaksi maa, talous ja kolme turvallisuus ja oikeus. No niin, otsake kolme. Äh, rouva Makovei tuleekin paikalle. Parempi, että minä vaikeinen. Ei, kyllä minä käyn vielä nämä tekniset selitykset lä- läpi tässä. Go for it. Keep going. Tämähän on ihan runollista budjettipuhetta, jatkakaa vaan. Nämä kynnysarvot asetettiin aikana, jolloin ei ollut vielä näkymä tällaisista pakolaisvirroista. Ja kun näistä maksimeista päätetään, niin silloin tarvitaan neuvoston yksimielisyys ja, ku, ja vain uudelleen tar- monivuotisten rahoituskehysten uudelleen tarkastelussa voidaan nostaa näitä kynnysarvoja. Ja nyt neuvosto ei halua toimia näin. No, kiitos parlamentin. Meillä on tämä joustovälin, niitä on useampia. Tässä voidaan kahta niistä käyttää. Me tarvitsemme joustovälinettä ja hätävarausta. Näin voidaan ottaa käyttöön varoja myös maksimirajojen yli. Eli tässä nyt on ehdotettu sitä, että talousarviovaliokunta päättäväisesti te, tukee sitä, mitä olemme päättäneet tu, tukea, eli se, että käytetään näitä kahta välinettä niin, että voidaan ö, lisätä otsakke kolmen rahoitusmahdollisuuksia eri toten ajatellen humanitaarista ja maahanmuuttokriisiä, johon meidän täytyy vastata. Joten voin vain nyt vedota kollegoihin, että tuette Rouva Makovein mietintöä. Ja meidän täytyisi todellakin nyt iloita siitä, että me voimme nyt lisävaroja ottaa käyttöön, vaikka tässä nyt olisikin tällainen britti nyanssi tässä mukana. On nyt kuitenkin parempi iloita siitä, että saadaan lisävaroja, joilla voidaan hoitaa näitä maahanmuutto- ja pakolaiskriisin asioita. Ja kiitän Rova Makoveita loistavasta mietinnöstä ja toivon, että valiokunta tukee varauksitta joustovälineen ja tätä apuvarauksen käyttöönottoa. Gerard, Gerard, before you go, just... Gerard, tällaista brittiläistä understatement-puhetta on täällä valiokunnassa paljon. Mahtava puheenvuoro. On hienoa, että olet täällä valiokunnassa. Budjetin ja ben yhteistyö on eduksi ja tuonkin esityksen kautta opin uutta, kun odottelimme edustaja Makoveita. Tiedän, että joudutte lähtemään. Kiitos tästä puheenvuorosta. Siitä oli jälleen kerran meille apua. Arvostamme sitä kovasti. Edustaja Mäkövei. Esittelin juuri tämän esityslistan kohdan. Olkaa hyvä vain. Varmaan kuulittekin tuon viimeisen osion siitä, mitä edustaja Depre sanoi. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Puhun omaa kieltäni romani. Mm. În 2014, când uh, a fost adoptat actualul cadru financiar multianual, <clears throat> nimeni nu a anticipat. Kiitos. Kukaan ei tietenkään voinut ennakoida, minkälaisia talousvaikutuksia turvallisuus pakolaissiirtolaiskriiseillä olisi. Joustovälineet 530 miljoonaa lisää tämän kriisin hoitamiseen. Tärkeää on, että otetaan huomioon seuraava asia. Tämä on summa, maksimisumma, joka voidaan ottaa käyttöön tämän välineen käyttö vuodelle 2017 nykysääntöjen puitteissa. Sitten vielä seuraava asia. Tulevina vuosina voi olla niin, että kaikki varat tästä välineestä otetaan otsakkeeseen kolme. Mutta voi olla myös, että varat eivät riitä, jotta voidaan reagoida kasvaviin tarpeisiin. Tämä tarkoittaa kolmantena sitä, että on katsottava, mistä nämä rahat löydetään. Rahahan ei ole rajattomasti missään budjetissa. Eli jos katsotaan, mitä vuosittain halutaan saada käyttöön, ja sitten on vielä tämä ennakoimattomien menojen liikkumavara, niin silloin on voitava huolehtia tästä rahoituksesta. Se on tärkeää, kun ajatellaan vakautta, mutta myös ennakoimisen mahdollisuutta budjetissa. Varojen käytössä on huomioitava seuraavat seikat. Ensinnäkin joustovälinettä on käytettävä oikeaan tarkoitukseen. Sitä on käytettävä sitä rahaa tehtäviin, jotka on sovittu ja sellaisiin, joita ei muista rahoituslähteistä voida rahoittaa jo budjetissa. On katsottava tarkkaan, mitä voimme käyttää, mitä meillä on Toiseksi on tärkeää nähdä, että tarpeet tietenkin jatkuvasti kriisin keskellä kasvavat. Siksi vetoaisin todella vastuulliseen käytökseen, kun puhutaan näiden varojen jakamisesta ja käyttämisestä. Oikeudenmukainen varojen jako, jako avoimesti ja prioriteettien mukaan. Siis avoimuus on tärkeää ja se, että varoja käytetään tarkasti järkevästi. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Useat kollegat seuraavat tätä asiaa. Tomas ensin. Děkuji, Claude, za, za slovo. Jsem skutečně zklamán tím, že tolik kolegů... Kiitokset, Claude, puheenvuorosta. Olen hieman pettynyt siitä, että niin monet kollegat ovat poistuneet jo täältä keskustelusta, koska kun työskennellään talousarviokysymysten parissa, tehtävä on varsin hankala. Tämä on kuin tulisi lähillä tanssimista. Meidän täytyy, meillä on selkeät puitteet, mutta kuitenkin täytyy löytää tapoja ratkaista ennakoimattomia tilanteita, niin kuin sellaisia, sellainen tilanne, joka meillä tällä hetkellä Euroopan unionissa on maahanmuuton ja turvallisuuden kysymysten takia. Maahanmuuttokriisi alkoi jo useampia vuosia sitten, mutta tänä päivänä me hoidamme sen vaikutuksia. Rahoitussuunnitteluun sillä on selkeä vaikutus 2017 talousarvio on nyt poikkeuksellinen. Komission kaksi ehdotusta joustavuusvälineen käyttöön ottamiseksi ja maahanmuuttokriisin aiheuttavien ongelmien rahoittamiseksi, samoin kuin hätäapuvarauksen käyttäminen. No, me EPPnä kyllä tuemme näitä komission ehdotuksia. Se, mitä aluksi kollega Dupreeltä kuulimme, saa kyllä minun täyden tukeni. Se, mitä hän sanoi, on aivan totta. Me taistelemme jouston puutteesta otteen kanssa. Meillä on nyt otsakkeet kaksi ja viisi. Ja meidän todella täytyy hyödyntää näitä niin, että me voimme hoitaa Euroopan unionin nykyisiä ongelmia, koska otsakkeen kolme osalta maksimiarvot on jo saavutettu. Ilman joustovälinettä me emme edes pystyisi rahoittamaan kaikkea sitä, mitä meidän pitää maahanmuuttokriisin osalta rahoittaa. Näin ollen komissio teki ehdotuksen myös raja- ja rannikkovartiostosta ilman lisäresursseja. Tämä jäisi pelkäksi kirjaimeksi virastosta tulisi tällainen paperiorganisaatio, joka voisi toimia vain virtuaali todellisuudessa eikä todellisessa maailmassa. Nämä 530 miljoonaa euroa tulevat olemaan erittäin tärkeitä tulevina vuosina. Ja kun monivuotisia rahoituskehyksiä tarkastellaan uudelleen. Meidän täytyy välttää se, että joudutaan jälleen näin hankalaan tilanteeseen ja näiden rahastojen poistaminen täytyy todellakin estää. Kollega Makoveille minulla on kaksi viestiä EPPn taholta. Ehdotus on luonteeltaan varsin tekninen, mutta minun täytyy vielä tuoda tässä esille kaksi usean, usean vuoden aikana toistamaani EPPn prioriteettia. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että kollega Makovein ehdotus, se on hyvin tasapainoinen luonteeltaan ja se kyllä saa meidän tukemme. Mutta meillä on tähän kuitenkin vielä kaksi kommenttia. Europolin rahoitus ensinnäkin. Meidän täytyy vahvistaa Europolia. Samoin tämä vasta luotu raja- ja rannikkovartiosto. Siihen täytyy kiinnittää huomiota. Entäs äh, sitten viime, äskettäin ilmaistu komission suunnitelma turvallisuudesta ja maahanmuutosta. Toiseksi rahoitusprioriteetit. Monikahan toi tämän jo esille. Meidän täytyy varmistaa se, että läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta löytyy ja että varat käytetään viisaalla ja järkevällä tavalla. Totesin tämän saman asian myös kontvaliokunnan kokouksessa. On aivan tähdellistä hyödyntää rahoitusvälineitä läpinäkyvämmällä tavalla. On aivan mahdotonta vain viime hetkellä tehdä hankintoja ja sitten teeskennellä, että tässä nyt on vain jotain ongelmia. Kun varoja ei ole jaettu pitemmälle aikajaksolle. Ja nyt meillä on sitten tällaisia lyhyen aikavälin ongelmia. Meidän täytyy hoitaa niitä, meidän täytyy hyvin nopeasti yhtäkkiä laittaa varat liikkeelle, ja tähän kyllä liittyy ongelmia. Yes, indeed. Kiitos oikein paljon. Muutaman kerran jo on esitetty tuo kanta, että Libe-jäsenten on työstettävä budjettiasioita. On selvää, että arvostamme tuota budjettityötä kovasti. Sitten asia D-ryhmän varjoesittelijä edustaja Sippel korvaa asia D-ryhmän varjoesittelijän. Birgit. Claude, unfortunately... Kiitos Claude. Ikävä kyllä varjoesittelemme ei voi olla paikalla. Luen hänen viestinsä tälle aamulle. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle hänen luonnoksestaan aivan teknisestä näkökulmasta. STL ei ole mitään isompia kommentteja tähän mietintöön. Otsakkeessa kolme on ehdotettu lisäystä. Tämä on hyvä uutinen, että joustavuusvälinettä aiotaan käyttää maksimaalisesti – ja myös liikkumavaraa. Tämä tarkoittaa sitä, että pakolais- ja maahanmuutto kriisissä pysytään samalla tasolla kuin vuonna 2016. Jousta, joustoväline ja liikkumavara ennakoimattomiin menoihin eivät kuitenkaan riitä otsakkeen kolme tarpeet huomioiden, kun muistamme, että turvapaikanhakijoiden ja muuttajien virta ei oletettavasti vähene vuonna 2017 ja eturintaman jäsenvaltiot ovat edelleenkin paineiden alla. Monimuotoisen rahoituskehyksen tarkistus menee oikeaan suuntaan, jota komissio nyt ehdottaa. 3,9 miljardia lisätään tähän äh, sisäisesti ja ulkoisesti maahanmuutto tarkoituksiin 2,55 äh, miljardia rajavartiostolle ja 1,4 miljardia käytetään EFSiin äh, esimerkiksi sopimuksiin Afrikan maiden kanssa. Tulijoiden virta ei pysähdy lähitulevaisuudessa ja vastauksen tulisi olla rakenteellinen. Toivomme, että seuraavassa MFFssä vuodesta 2020 aina vuoteen 2027 heijastellaan tätä asianmukaisin välinein. Vielä yksi poliittinen kommentti. Me emme näe, että kyseessä olisi pelkästään turvallisuus- tai äh, pakolaiskriisi. On väärin yhdistää maahanmuuttokysymys turvallisuuskysymykseen tällä tavalla. Kiitos. Thank you very much, Kiitos oikein paljon, Birgit. Onko muita kollegoita, jotka haluaisivat puhua? Muita varjoesittelijöitä en näe, mutta onko muita kollegoita ennen kuin esittelijä saa puheenvuoron? Barbara Spinelli. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Ja olen iloinen komission ehdotuksesta ottaa mukaan tämä kaksinainen väline niin, että saadaan enemmän joustoa, kun hoidetaan niitä ongelmia, jotka liittyvät turvapaikan hakijoiden ja maahanmuuttajien Euroopan saapumiseen. Samaan aikaiseksi, ja tämä tulee heijastumaan myös tarkistuksista, niin mielestäni EUn rahoitus maahanmuuttajien ja turvapaikan hakijoiden vastaanottamiseksi ja hakemusten käsittelyksi, tätä rahoitusta täytyy lisätä. sen sijaan, että annetaan nyt tämä absoluuttinen prioriteetti asia, asema tällä hetkellä turvallisuudelle ja rajavalvonnalle, sehän on aivan äärimmäisen kallista ja niin eettisesti kuin hallinnollisestikin varsin epäilyttävää. Nämä toimet eivät ole osoittautuneet mitenkään erityisen tehokkaiksi ja usein toimilla myös loukataan maahanmuuttajien oikeuksia. Tarkistuksissani pyydän, että komissio antaa erityisiä prioriteettilisävaroja erityistoimille jäsenvaltioissa, jotka ryhtyvät vastaan, jotka ottavat vastaan pakolaisia maahanmuuttajia ja pyydän, että komissio jättäisi vähemmälle nämä hätätoimet ja pikemminkin tekisi näitä rakennetoimia. Kiitoksia. Kiitos Barbara. Sitten edustaja Makavei. Thank you. Uh, thank Kiitos. Kiitos oikein paljon kollegoille osallistumisesta. Tämä työ näiden kahden välineen osalta on tärkeä ja haluaisin sanoa, että Otan kaikki nämä kannat huomioon ja pyrin saattamaan tekstin näin loppuun. Kiitos vielä kerran. Kiitos. Kiitos edustaja Makovei määräaika tarkistusten jättämiselle 21. päivä lokakuuta puolilta päivän. Kiitos kollegat. Siirrymme kohtaan 26. Raportti kolmikantaneuvotteluista, asianmukaisista tietokannoista suoritettavien tarkistusten lisääminen ulkorajoilla on aiheena – Esittelijä kertoo kolmikantaneuvotteluista, jotka käytiin 11. päivä lokakuuta. Olisi hyvä, jos muistaisimme kaikki, että tämä on osa komission ehdotusten pakettia, ja tässä halutaan erityisesti löytää EU-kansalaiset, jotka taistelevat niin kutsutun Daesh-terrorismiryhmän nimissä. Tämä väline on osa koko tätä palapeliä, jonka kautta poliisi pystyy, pyrkii estämään lisäiskut. Edustaja Makovei, voisitteko päivittää tietomme kolmikantaneuvotteluista? Ah, mulțumesc. După cum ah, a explicat și președintele Comisiei. Kiitoksia. Aivan kuten puheenjohtaja jo selvittikin, ehdotus on kohdennettu ehdotus ottaen huomioon lisääntyneet terroriiskut Euroopan unionissa, ennen kaikkea näiden niin kutsuttujen vierastaistelijoiden taholta. Ehdotuksen avulla voidaan löytää Daeshin nimissä toimivat eurooppalaiset tai kolmansien maiden kansalaiset. Ja tässä voidaan tehdä järjestelmällisiä tunnistamisia relevanttien tietojärjestelmien tarkastusten kautta. Ensinnäkin siis tietojärjestelmästä. Kaikki kansalaiset, EU-kansalaiset ja e- ei-EU-kansalaiset voidaan tarkistaa rajat ylittäessä. Ja EUn ja sen kansalaisten turvallisuushan on aivan ehdoton prioriteetti. Minun täytyy kuitenkin nyt kertoa teille, että valitettavasti tällä hetkellä – ja toivottavasti pystyn antamaan tulevaisuudessa parempia uutisia. Mutta valitettavasti tällä hetkellä ei vielä ole päästy tästä mietinnöstä yhteisymmärrykseen, vaikka tämä kesäkuussa 2016 hyväksyttiin valiokunnassa, mutta kolmikantaneuvottelu käytiin eilen. Tässä on eri kantoja jo esitetty ja toivottavasti tämän vuoden loppuun mennessä saadaan kolmikantaneuvottelut päätökseen. Tässä on nyt kaksi tällaista hankauksia aiheuttavaa kohtaa. Eli syyt poikkeuksille näihin järjestelmällisiin tarkistuksiin ja sitten kohdennetut tarkastukset. Komission ehdotuksessa on poikkeuksia vain sellaisia tilanteita varten, kun rajat ylittävällä muuttoliikkeellä on suhteettomia vaikeuksia. Lipessä hyväksyttyyn tekstin kautta jäsenvaltiolla on mahdollisuus tehdä kohdennettuja tarkastuksia aina silloin, kun tällä muuttovirralla on suhteettomia vaikutuksia. Ja täällä, täällä vaikutuslistalla se, se on hyvin avoin. Sitten toinen Toiset poikkeukset liittyvät niihin olosuhteisiin, olosuhteisiin joissa näitä kohdennettuja tekst- te- tarkistuksia voidaan tehdä. Komissio eh, komission ehdotuksessa puhutaan niin maarajoista kuin ilmarajoistakin, mutta me olemme sitä mieltä, että vaara on suurempi Euroopan unionin ilmarajoilla, eli lentokentillä. Ja meillä on sellainen rakenne, joka mahdollistaisi lentokentillä tehtävät järjestelmälliset tarkastukset. Parlamentin live-valiokunta on hyväksynyt tekstin, joka mahdollistaa yhtäläisen kohtelun kaikilla eri rajatyypeillä, eli meri, ilma- ja maarajoilla. Näin sallittaisiin nämä tarkistukset myös lentokentillä. No, tämä on erittäin kuuma peruna tällä hetkellä edelleen ja parlamentin ja neuvoston kannat eroavat. Niin kuin sanoin, kolmikantaneuvotteluissa ollaan eri kannoilla. Saimme kompromissiehdotuksen neuvostolta ja siinä lento, kenttätarkistuksille on yhdeksän kuukauden siirtymäaika. Tämän jälkeen voitaisiin tehdä näitä järjestelmällisiä tarkastuksia myös siellä. Me vielä neuvottelemme neuvoston kanssa näistä eri kohdista. Olemme päässeet yhteisymmärrykseen kolmannesta hankalasta kohdasta, eli relevantteja tietojärjestelmien hyödyntämisestä. Me olemme päässeet siihen johtopäätökseen, että Tässä täytyy lähettää relevantit, relevantit täydelliset tiedot siis järjestelmään. Näinhän ei tällä hetkellä kuitenkaan vielä toimita. Siis tietokantaa pitäisi pitää ensimmäisenä tarkastettavana tietokantana. Tämä ei suinkaan sulje pois muiden relevanttien eurooppalaisten kansallisten tai kansainvälisten tietojärjestelmien, tietokantojen tarkastamista, kunhan siis järjestelmää käytetään niin kuin sitä pitäisi käyttää. Me vielä työstämme tämän tekstin sanamuotoa. Minä esittelijänä tulen tekemään kaikkeni, jotta pääsemme yhteisymmärrykseen tästä mahdollisimman pian. Mutta tämä ei, ei tietysti riipu pelkästään minusta. Me olemme kaikki varmasti tietoisia tämän aiheen kiireellisyydestä ja merkityksestä, ja tämän vuoksi pyytäisinkin, että neuvosto ja kollegat vielä viimeiset ponnistukset tekisivät tämän asian eteen, niin että asia saataisiin hoidettua ennen vuoden loppua ja kolmikantaneuvottelua uutta suunnitellaan mahdollisimman pikaisesti pidettäväksi mahdolliseksi jo, mahdollisesti jo ennen tämän kuun loppua. Kiitos tästä raportista. Pari-kolme kollegaa haluaisi puhua. Haluaisin vain sanoa, että aika dramaattisessa kontekstissa liikutaan Saksasta 270 kansalaista palasi Syyrian ainoastaan, eli aika dramaattinen asiayhteys tässä. Mutta jos ajatellaan tietokantaa ja niin edelleen, niin tämä on hyvin yksityiskohtainen ja osiltaan arkaluontoinen kysymys. Nyt saamme kollegoiden reaktioita. Barbara. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Näissä neuvotteluissa jonkin verran edistystä on tapahtunut, mutta täytyy kuitenkin korostaa sitä, miten tärkeää on löytää konsensukseen pohjautuva sopimus mahdollisimman nopeasti. Kaikista tärkeintä on eu kansalaisten turvallisuus ja ulkorajojen suojeleminen. Toivon, että muut ryhmät, erityisesti S&D-ryhmä, löytävät tyydyttävän konsensuksen, jotta pääsemme nopeasti asiassa eteenpäin. Me olemme tästä luonnoksesta neuvotelleet yhdeksän kuukautta, ja se on aika pitkä aika. EPPn tavoitteena on tukea tehokasta ratkaisua, ratkaisua, joka mahdollistaa sen, että asetus astuu voimaan lyhyellä aikavälillä. EPP on valmis tekemään työtä tähän suuntaan. Kiitos. Much. Uh... Kiitos oikein paljon. Sophie Netfeld. Thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä raportista. Pidän oikein hyvänä tätä valittua lähestymistapaa, että ennalta, ennen kuin kolmikantaneuvotteluihin lähdetään, nähdään, mitkä ovat parlamentin strategiset kysymykset, jotta tiedämme, mikä on meille tärkeää ja missä olisi vähän pelivaraa. On sanottu, että tämä on kiireellinen asia. Se on totta. Mutta ei se automaattisesti sitä tarkoita, että Euroopan parlamentin pitäisi luopua omasta kannastaan koska olen huomavinani, että neuvosto on aivan erityisen joustamaton. Jos tämä on kiireellinen kysymys, kaikkien on toimittava joustavasti. Minulle tulee vähän sellainen tunne, että nämä neljä seikkaa, kaikkien rajojen tasavertainen kohtelu, meri, maa, ilma ja missä määrin kohdennetut tarkistukset ovat mahdollisia, mihin tietokantoihin päästään, ja lopulta tuo raukeamislauseke. Minulla on vähän sellainen käsitys, että näiden kysymysten taustalle jää muutama asia – Yksi on se, että ei ole ihan selvää, missä määrin jäsenvaltiot käyttävät siis ja syöttävät sinne tietoa. Tämä on kysymys, joka esitettiin Pariisin ja Brysselin iskujen jälkeen, kun kävi ilme. No nyt olemme kuulleet muutakin tällä välin, mutta nähtiin, että useat jäsenvaltiot eivät yksinkertaisesti syötä tietoa tai vain riittämätöntä tietoa sissiin. Neuvoston tiukahko kanta perustuu ehkä siihen, että jotkut jäsenvaltiot pyrkivät pakottamaan muita maita toimimaan, jotka eivät ole yhteistyön valmiita, mutta ei tuo ole nyt meidän tehtävämme. Jäsenvaltiot voivat puhua keskenään, sanoa, että me luotamme teihin, teidän on käytettävä sissiä, syötettävä sinne tietoa. Ei kolmikantaneuvotteluissa ole tarpeen enää jäsenvaltioiden kesken neuvotella tällaisista asioista, vaan meidän pitää saada sellainen tulos, joka mahdollistaa lisää turvallisuuden aikaansaamisen kansalaisten etujen mukaisesti. Samalla on noudatettava perustuslaillisia periaatteitamme ja minulla on vielä suuria kysymysmerkkejä tässä sitä, että kaikki turvatarkistukset ei henkilöllisyyteen liittyvät tehtäisiin järjestelmällisesti ja miten tämä nyt sopii yhteen suhteellisuusperiaatteen kanssa ja entäläisyysperiaatteen kanssa, koska tässä me leikkaamme melko merkittävästi jäsenvaltioiden päätäntävaltaa ja se on vähän hassu lähestymistapa parlamentin puolelta. Toivon esittelijän kanssa, että saamme lisää kolmikkoa kantaneuvotteluita pian ja pääsemme lähemmäksi parlamentin äänestämään kantaa. Kiitos. Kiitos. Monika Holmaja. Ähm, angesichts der Analyse, die du gerade so... Sofin analyysin jälkeen oli vähän ällistynyt, kun minä näin asian vähän toisin. Minusta tuntuu, että jäsenvaltiot tekevät oikeita päätöksiä. Me itse olemme sanoneet, että haluamme vahvistaa ulkorajoja, eli tietää, ketä alueellemme tulevat, jotta me joudu enää selittämään kansalaisillemme, miksi terroristit, vakavat rikolliset eivät ole tunnistetuksi, vaikka osittain matkustavat jopa aidolla omalla nimellään. Siksi ettei ole kunnollista tällaista tarkastusta ulkorajoilla. Eli jos tarkastuksia toteutetaan vaikka lentokentällä, niin on ihan suoraan sanottava, että kyllä tällainen järjestelmällinen tarkistus on tarpeen lentokentällä. Eikä voida ajatella, että välillä annetaan parin, kolmen tai sadan kulkea ilman tarkastuksia, sitten tarkastetaan jälleen. Esimerkiksi maatarkastukset. Rauttarin osalta nähdään, että siellä on valtava jono auto ja systemaattisesti jopa tarkastetaan ilman, että liikaa kuitenkaan puututaan tähän liikennevirtaan. Me emme halua sitä, että jälleen rekat jonottavat rajoilla päiväkausia. Emme halua puuttua talouselämään, emme matkailijoihin, mutta haluamme toki käyttää moderneja teknisiä välineitä turvallisuuden turvaamiseksi. Järjestelmälliset tarkastukset tarkoittavat sitä, että lisätään turvallisuutta sisä, anteeksi, ulkorajoilla, koska haluan, että sisärajoilla päästään eroon näistä tarkastuksista mahdollisimman pian. Emme halua lisätarkastuksia sisärajoille saatika sitten sen mukaisia tarkastuksia. Lentokentillä Tässä järjestelmällisesti on tarkastettava, koska lentokentillä tulee paljon ihmisiä ja nämä ovat erityisen hankalia kohtia. Edellisin Saksan tapaus oli jälleen suunnitelma lentokenttää kohtaan. Sillä olisi ollut katastrofaaliset vaikutukset. Emme saa sanoa, että neuvosto on tässä joustamaton. Ei siitä ole kyse. Meidän pitää ajatella tässä kansalaisiakin. Eihän kukaan ymmärrä sitä, että annetaan terrorismin kulkea yli ulkorajojen, eikä tunnisteta siksi, että ei tarkasteta Eurodakin, se ei liity, tähän ei verrata Eurodakia sissiin. Mutta joka tapauksessa on todettava se, että ei ymmärretä, jos ei ulkorajoilla ole järjestelmällisiä tarkastuksia. Kyllä silloin populistilla on jälleen mahtavat mahdollisuudet mellastaa, kun ihmiset eivät luota. Halutaan sitten sisärajatarkastuksia ja sanotaan, että näin Euroopasta tulee turvallisempi. Minä haluan Schengenin alueen avoimeksi. Rajat voidaan unohtaa jälleen sisärajat. Ihmisten on luotettava tähän järjestelmään ja järjestelmällisesti tarkastetaan ulkorajoilla – järkeviin kompromisseihin on pystyttävä neuvoston kanssa. Se, että ei järjestelmällisesti tarkasteta lentokentillä, on mielestäni vaarallinen tie, eikä tällaista voida kansalaisille edes selittää. En halua aloittaa keskustelua. Kansalaiset seuraavat ja voivat olla huolissaan siitä, mitä juuri kuultiin. Haluaisin selventää haluaisin siis selventää. Yksi selitys vain ja sitten lopetetaan siihen. Yes, okay. Äh. Saanko puhua? Aivan pieni selkeytys. Mehän neuvottelemme sen kannan pohjalta, josta Euroopan parlamentti on äänestänyt. Se on kompromissi. Eli se ei ole aivan sataprosenttisen tyydyttävä sinulle eikä minullekaan. Kun ajatellaan systemaattista tai täsmätarkistusta, Eihän ole niin, että me ehdotamme, että lentokentät voisivat noin vain kädenkääntössä päättää, jos niitä huvittaa, että hankkisivat poikkeuksen tästä systemaattisesta tarkastusvelvollisuudesta. Meillähän on nyt yksi poikkeusmahdollisuus, sellainen, jolla ei ole mitään tekemistä turvallisuuden kanssa. Kyse on liikenne virtoihin, ja tässä ei ole mitään järkeä. Me haluamme poikkeuksen, joka perustuu riskianalyysiin, yhteisiin indikaattoreihin, ja tästä on parlamentissa äänestetty. Toiseksi, jos... Tämä nyt minua ärsyttää erityisesti. Edustaja Holmajer, kaikkia meitä kiinnostaa turvallisuus, mutta jos jäsenvaltiot olisivat yhtä lailla huolestuneita turvallisuudesta kuin Euroopan parlamentti, niin ne tekisivät velvollisuutensa ja varmistaisivat, että siis saadaan valmiiksi, se toimii, kaikki käyttävät sitä. Ongelmana on se, että kaikki jäsenvaltiot eivät näin toimi. Ja nyt näissä neuvotteluissa yrittävät pakottaa, to, vääntää toinen, toinen toistensa kättä. No nyt lähdettiin vuoropuheluun, niin edustaja Holmajerille on annettava vastauspuheenvuoro lyhyesti. Sitten edustaja Makovei. Ihan lyhyesti. Kyllä, jatkuvasti voidaan ottaa nämä vanhat keinot esiin. Kyllä nyt jäsenvaltiot ovat ymmärtäneet, että sissiin on pistettävä tiedot. Se on nyt vihdoin tajuttu, mutta ei tämä ole mikään syy sille, ettei järjestelmällisesti systemaattisesti tarkasteltaisi lentokentillä, koska ennaltahan emme tiedä lentokentillä, koska terroristit hakeutuvat millekin lentokentälle pyrkimään näin EUn alue. Kyllähän nämä ihmiset voivat riskiarvion myöskin lukea ja ymmärtävät, mitkä ovat tarkastukset milläkin hetkellä, milläkin lentokentällä. vai yhteenveto. Ihan lyhyesti sitten mennään eteenpäin. Tämä oli vain kolmikantaraportti, eikö niin? Mutta mikään ei ole koskaan tällä ihan näin helppoa ja suoraviivaista. Mutta tärkeä asia tämä on totta kai. Ihan lyhyesti. Actually, no. No, you can't. Ei. Ei, ja jos näin teette. Siis suoraan sanottuna, te päätitte jo tämän oikeastaan tämän keskustelun, minun vikani. Toivon onnea ja menestystä seuraaviin kolmikantaneuvotteluihin. Ai, onko tämä kokouksen Loppu. Vai mitä seuraavaksi? I'm looking for the next item and... Etsin täällä seuraavaa kohtaa. Ja minä en nyt löydä sitä, joten jatketaan vaan. So uh, we, uh, we are waiting information uh, from you, Lisa. Me odottelemme tietoja EU-lisasta siitä, miten jäsenvaltiot uh, SISin uh, tietoja syöttävät. Niin tämä on kyllä loppu. Että, niin, minä vain halusin sanoa, että ulkoisten, ulkorajojen suojelu on aivan tähdellinen, kun halutaan torjua terrorismia. Ja olen täysin yhtä mieltä Monikan kanssa. Me emme voi ö, toimia vain tällä tavalla ja odottaa odottaa uutta iskua vain sen takia, että jotkut jäsenvaltiot eivät hoida velvoitteitaan. Ja nyt ne ovat ryhtyneet siihen. Me olemme pyytäneet, kysyneet Europolilta asiasta ja Pariisin iskujen jälkeen yhä useammat jäsenvaltiot syöttävät tietoja niin Europoli kuin SISnkin. Tiedätte, että suurin virheeni täällä valiokunnassa. Että kysyn joukolta poliitikkoa, että haluatteko puhua, eihän se nyt oikeastaan ole hyvä ratkaisu. No tuo oli oma niin Onko muita asioita? Kollegat, ei muita asioita. Seuraava kokous. Got a balanced contribution to that. Taisimme ihan tasapainoisesti kuulla kantoja tähän kohtaan. 17. lokakuuta on seuraava kokous kello 15. Kiitos kollegat, kokous päättyy tähän.